Good morning, colleagues. Uh, we'll... Oh. Good morning, colleagues. We'll... Hyvää huomenta, kollegat. Aloitamme kokouksen, koska meillä on aika lailla käsiteltävää ja myös äänestykset. Kaikki tarvittavat kollegat näyttäisivät olevan paikalla aamun työtä silmällä pitäen. Lähdemme liikkeelle esityslistan hyväksymisellä seuraavat muutokset. Ensinnäkin Libe-kokouksen pöytäkirja 17. joulukuuta on hyväksyttävissä seuraavassa kokouksessa. Sitten kohdat 5-9 käsitellään iltapäivällä kello 16.20 alkaen. Kohta 20. EUn yhteinen turvallisten alkuperämaiden lista käsitellään aamulla kello 9.20 alkaen. Niin tänään. Kohta 15 Kiinan missio täytyi lykätä sitten 15, 11 kohdat kyseessä vastuuvapaus 2016, ne käsitellään kello 12.15 alkaen. Kohta 21, Välimeren alueen tilanne, holistinen lähestymistapa maahanmuuttoon, tämä kohta piti lykätä. Jos vastustusta ei ole esityslistaan näin muutettuna, niin se katsotaan hyväksytyksi. Kiitos. Kieliprofiili, kohta kaksi. Tulkkaus kroatian, latvian ja iirin kielen ei ole tänään käytössämme ja malta on tänään passiivisena kieliprofiilissamme. Sitten kohta 2. 7. joulukuuta pöytäkirjojen hyväksyminen, jos vastustusta ei, pöytä, ei ole pöytäkirja hyväksytty. Sitten kohta 4. Kroatian liittyminen yleissopimuksen, jolla suojataan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja. Tomas Sejowski on tässä esittelijä. Hän esittelee oman mietintöluonnoksensa. Kyseessä on yleissopimus ja sen pöytäkirjat. Esitteli, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové. Nejdřív mi dovolte, abych vám pop... Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Valitettavasti maanantaina en voinut osallistua tähän koko... Technická, není tam na tom nic, co by vedlo k velikánské disku... Tämä on aika tekninen asia, mutta ei tässä mitään sen kummemmin polemista ollut. Vuodesta 2002 alkaen meillä on ollut voimassa tämä yleissopimus. Yleissopimuksessa on useita pöytäkirjoja, joiden tarkoituksena on suojella eh, rahoituksesta rikokselta yhteisöllisiä taloudellisia etuja. Tämä on erittäin tarpeellista sääntelyä. Tätä ennen meillä oli useita sopimuksia, jotka myös viittasivat eh, yhteisön suojautumiseen tämän tyyppisiltä rikoksilta. Kuitenkin sen jälkeen, kun uudet valtiot liittyvät Euroopan unioniin, on tarpeen päivittää tilannetta. Meidän on tätä varten valmisteltava asianmukainen kieliversiokin tähän tapaukseen. kun asiakirja julkistettiin, se, astui voimaan ja haluaisin, että komissio vahvistaisi päivämäärän, jolloin pöytäkirja astuu voimaan Kroatian kanssa. Kiitoksia. Thomas and, um... Kiitos esittelijä. Silvi Ivon, haluatko käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Nürgen. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Kaikki se, mitä esittelijä sanoi, äh, kannatan sitä. Minusta on tärkeää, että Kroatia liittyy tähän sopimukseen ja että parlamentti avaa sille tien ja minä tuen tätä mietintöä. Thank you very much. If there are no other... Kiitos. Jos muut varjoesittelijät eivät halua käyttää puheenvuoroa. Selvä. Kiitos Tomas tästä esittelystä. Määräaika tarkistukselle on 19. tammikuuta kello 12. Vain viralliset tarkistukset otetaan käsiteltäväksi. Kiitos. Kollegat, nyt voimme siirtyä kohtaan 5 ja 20. Kyseessä on turvallisten alkuperämaiden lista, silloin kun kyseessä on kansainvälisen suojelun myöntäminen, esittelijä Silvi Guillaume, koska esityslista joulukuun ensimmäinen päivä oli niin täynnä, niin meillä ei ollut riittävästi aikaa kuunnella Silvin esittelyä tästä näkemysten vaihdosta, joten me olemme pyytäneet neuvoston ja komission jälleen paikalle. Pahoittelen tätä viivästystä, mutta olen tyytyväinen, että kuulemme esittelyn tänään. Esittelijänä siis Silvi Giom. Tässä tärkeässä aiheessa täytyy muistaa se, että meillä ei ole nyt yhteistä turvallisten alkuperämaiden listaa. Nyt annamme esittelyn esittelijän turvallisiin käsiin. Olkaa hyvä. Euh, Kuten muistutitte, hyvä puheenjohtaja ja hyvää uutta vuotta minunkin puolestani. Viime joulukuussa meillä oli hyvin vähän aikaa esitellä täsmällisesti komission puolelta tätä asiaa ja saada vastauksia neuvostolta tähän, joten ehdottaisin, että käytämme aikaa nyt tähän niin, että voimme varjoesittelijöiden eilisen kokoukseen tässä vastata. Se oli aika pitkä kokous ja saimme sinne luetteloon useista kysymyksistä ja ehdotuksista, joista olemme yhtä mieltä tämän mietinnön osalta. Varmaankin tiedätte, että joulukuussa keskustelut osoittivat, että täällä oli aika paljon kysymysmerkkejä ja epäilyksiä koskien tämän tekstin sisältöä ja muotoa. Joten jos teille sopii, olisi hyvä, että kuulisimme ensin komissiota ja neuvostoa. Ja tämän jälkeen voisimme esitellä tulokset eilisestä varjoesittelyiden kokouksesta. Kiitoksia. I think that's very sensible. Um... Järkevältä kuulostaa. Jastemera, työjärjestyspuheenvuoroko, olkaa hyvä. No, no, sun ammat. No ei tämä ole työnjärjestyspuheenvuoro, vaan halusin pyytää puheenvuoroa. No, please go ahead, yeah. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Sain juuri edustaja Datilta ilmoituksen ja hän pahoittelee poissaoloaan hän ei voinut ajoissa tulla paikalle ja hän ottaa sitten aikanaan yhteyttä edustaja Siitovi Giomiin, koska tämä on EPPlle erittäin tärkeä mietintö. Kiitoksia. No, of course, and um, she, she is one of the Totta kai hän on EPPn varjoesittelijä. Tämä on nyt kirjattu muistiin ja ymmärrämme tämän. Kiitos tiedosta. Nyt Palaamme Guillaumin ehdotukseen. Ensinnäkin komissio voi käyttää puheenvuoron. Stephen Ryan taitaa olla sieltä paikalla. Haluatteko käyttää puheenvuoron tämän mukaisesti ja sitten etenemme keskustelussa. Olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Selitän lyhyesti komission syyskuussa hyväksymän ehdotuksen, jolla perustettaisiin EUn yhteinen turvallisten alkuperämaiden lista. Meidän mielestämme tämä on keskeinen väline, jolla voimme helpottaa hakemusten nopeaa käsittelyä silloin, kun nämä todennäköisesti ovat perusteettomia. Kun jäsenvaltioiden varat, voimavarat ovat äh, niukat, niin tätä tarvitaan. Tilanne on erityisen akuutti tällä hetkellä, kun hyvin paljon turvapaikanhakijoita tulee alueellemme jos olisi mahdollista käyttää tämän tyyppistä välinettä, niin se olisi näissä olosuhteissa erityisen tärkeää. Kun kolmas maa luokitellaan turvalliseksi alkuperämaaksi, niin menettelyä voitaisiin nopeuttaa, taikka hakemusta käsiteltäisiin nopeutetussa menettelyssä niin sanotun rajamenettelyn puitteissa ulkorajalla. Näin jäsenvaltiot voisivat käsitellä hakemusta sen oletuksen pohjalta, että kyseessä on turvallinen alkuperämaa. Totta kai tämä on sellainen perustelu, joka voidaan myös kumota. Hakija voi aina esittää perustelut sille, miksi kyseessä oleva maa ei ole turvallinen lähtömaa. Tämän menettelyvälineen käyttö ei estä sitä, etteikö perusteellisesti tutkittaisi jokaista yksittäistä turvapaikkahakemusta. Tällä hetkellä on 12 jäsenvaltiota, joilla on kansallinen turvallisten alkuperämaiden lista käytössään. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijat, jotka tulevat, tai oikeastaan on huomattavia eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, kun ajattelemme niitä kolmansia maita, jotka ovat näillä kansallisilla listoilla. Hakijat, jotka lähtevät tietystä kolmannesta maasta, eivät aina ole saman menettelyn piirissä eri jäsenvaltioissa. Näin syntyy kannustimia toissijaiseen liikkumiseen EU-ssa, jälkeenpäin tapahtuvaan liikkumiseen. Ja sen takia katsomme, että tarvittaisiin EUn yhteistä lähestymistapaa. Me ehdotamme tavallamme Typpredi-lähestymistapa ensimmäisessä vaiheessa, jossa meillä olisi EUn yhteinen luettelo turvallisista maista. Samanaikaisesti olisi olemassa myös kansalliset listat, koska EUn listalla olisi vain rajallinen määrä alkuperämaita. Me näkisimme, että tämä olisi vain siirtymävaiheen järjestely muistiossa, taustamuistiossa tässä ehdotuksessa olemme selittäneet, että kolmen vuoden jälkeen komissio raportoisi mahdollisista lisäharmonisointitoimista kolmansien maiden osalta ja ajatuksena olisi, että siirtyisimme kohti yhteistä, yhtä ja ainoaa listaa. Alkuvaiheessa komissio on ehdottanut sitä, että seitsemän maata olisi tällä listalla. Kuusi näistä on Länsi-Balkanin maita ja seitsemäntenä Turkki. Viisi näistä maista on jo nimetty hakijamaiksi ja sen ehdokkaiksi EU-hun Albania, Fyrom, Montenegro, Serbia ja Turkki. Näiden maiden osalta on tarpeen, että ne täyttävät Kööpenhaminan kriteerit, jotka liittyvät oikeusvaltion periaatteisiin, demokratian ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen kunnioittamiseen ja niiden oikeuksien myöntämiseen. Nämä maat ovat Euroopan neuvoston jäseniä. Niitä sitoo myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimus ja ne käyttävät niitä välineitä, jotka ovat yksilöiden käytössä silloin, kun kyse on ihmisoikeusrikkomuksista. Länsi-Balkanin maissa tunnustusaste pakolaisaseman hakijoiden osalta on alle 10 prosenttia. Turkin tapauksessa tunnustamisaste on sellainen, että varsin pienistä luvuista puhutaan juuri hieman alle 20 prosenttia. 17 prosenttia prosenttia kaikista hakemuksista EU-sta tuli näistä maista, eli näiden maiden kansalaisilla on huomattava vaikutus, kun ajattelemme määrällisesti turvapaikkajärjestelmään tulevia hakemuksia. Komissio katsoo, että kaikki nämä maat täyttävät ne ehdot, jotka turvapaikka menettelydirektiivissä määritellään niin, että niitä pidetään yleisesti turvallisina. Meillä on liite turvapaikka turvapaikkamenettelydirektiivissä ja ne kriteerit, jotka täsmennetään liittyvät oikeudellisiin puitteisiin, institutionaaliseen puitteistoon, kansainvälisiin velvoitteisiin kyseisessä maissa, kun ajatellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämän lisäksi me olemme katsoneet, olemme perehtyneet EUn jäsenvaltioiden tunnustamisasteeseen näiden hakemusten osalta ja olemme tutkineet myös sitä, missä määrin ihmisoikeustuomioistuin on sitten hyväksynyt näitä hakemuksia silloin, kun sinne on tapauksia tullut ja on todettu, että ihmisoikeuksia on todella rikottu. Me korostamme kuitenkin sekä johdantason kappaleissa tässä ehdotuksessa että myös tausta muistiossa sitä, että on tiettyjä tapauksia, syrjintätapauksia, jotka heijastelevat ongelmia näissä maissa tiettyjen väestöryhmien osalta. Nämä on otettava huomioon silloin, kun turvapaikkahakemuksia käsitellään. Esimerkiksi Turkin tapauksessa kurdien etnisen ryhmän tilanne tai tiettyjen journalistien tilanne Länsi-Balkanin maissa on huomioitava erityisesti. Tiettyjen etnisten vähemmistöjen tilanne on huomioitava. Korostamme sitä, että vaikkakin kyseisiä maita mielestämme voidaan pitää yleisellä tasolla turvallisina lähtömaina. Kiinnitämme jäsenvaltioiden erityishuomion näihin erikoiskategorioihin silloin, kun turvapaikkahakemuksia käsitellään. Komissio on käyttänyt lähteinään näiden ehdotusten taustalla lukuisia lähteitä, mukaan luettuna aivan erityisesti UNHCRn UNHCR, hallintoa EASO-virastoa ja niin edelleen. Komissio jatkossakin luonnollisesti seuraa niiden maiden tilannetta, jotka jo ovat listalla. Jotta voisimme nopeasti reagoida, jos tilanne nopeasti näissä maissa muuttuu, niin on hyvin tärkeää, että tietyn maan mukanaololistalla voidaan jäädyttää se voidaan, voidaan sieltä poistaa. Komissio voisi toimia delegoidun säädöksin niin, että maa poistettaisiin listalta väliaikaisesti. Näin olisi siis ehdotus muuttaa listaa ja delegoidut säädökset tässä tarkoittavat sitä, että sekä neuvosto tai Euroopan parlamentti voivat tällaista toimia vastustaa. Me ehdotamme sitä, että kyseessä olisi vuoden mittainen poisto ja tämän jälkeen olisi vielä vuoden ajanjakso, jolloin komissio voisi ehdotuksensa tehdä. Tämä ei tarkoita sitä, että me käyttäisimme välttämättä kaiken tämän ajan, mutta katsomme, että se voisi olla tarpeen, jotta voidaan varautua siihen, että neuvottelut pitkittyisivät. Saman tapaan maita voidaan myös lisätä tälle listalle. Muistiossa Komissio tuo esille sen, että silloin kun valitaan maita, jotka mahdollisesti lisättäisiin jatkossa listalle, pidämme prioriteettina niitä maita, joista tulee paljon turvapaikkahakemuksia. Tämä ei tietenkään millään tavalla vaikuta niihin arvioihin, joita me teemme arvioissamme, kun arvioimme, otetaanko maata listalle vai ei. Komissio totta kai käy mielellään rakentavaa vuoropuhelua sekä neuvoston että parlamentin kanssa. Alankomaat puheenjohtajavaltiona selvittää varmasti lisää niitä keskusteluja, joita olemme jo käyneet neuvoston kanssa. Ja toivomme, että tämä johtaa pikaisiin rakentaviin neuvotteluihin toimielinten välillä ja näin voimme nopeassa aikataulussa hyväksyä asetuksen. Kiitos. Ryan, so Kiitos herra Ryan. Nyt neuvostosta herra Sorrow, olkaa hyvä. thank you for... Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos, että kutsuitte minut osallistumaan Libe-valiokunnan kokoukseen tänä aamuna. Olen kovin mielessäni ollessani täällä, kävin täällä viime vuonnakin eh, useita kertoja, kun eh, työskentelin Alankomaiden pysyvässä edustustossa. On oikein mukava nyt edustaa puheenjohtajamaana ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän ja Libe-valiokunnan jäsenten kanssa. Haluaisin kiittää esittelijä Silvi Giomia niistä kokouksista, joita olemme järjestäneet viime vuoden puolella keskustellaksemme tästä asiasta ja odotan hyvää yhteistyötä. Mitä tulee tähän tärkeään asiaan, joka meillä nyt on edessämme. Neuvosto vei päätökseen viime, tai päätti viime joulukuussa, että neuvoston pitäisi nopeasti päättää tästä turvallisten alkuperämaiden luettelosta. Ja me tulemme seuraamaan nyt näitä päätö- tai johtopäätöksiä Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana ja ryhdymme keskustelemaan tästä ehdotuksesta ensimmäistä kertaa ensi perjantaina turvapaikkatyöryhmässä, jossa minä toimin puheenjohtajana. Puheenjohtajamaa on identifioinut kaksi päähaastetta tässä asiassa. Ensimmäinen on se, että ylläpidetään täydellistä listaa, kuten komissio ehdotti. Ja toinen haaste on se, että meidän on noudatettava ja useita tuomioistuimen päätöksiä, jotka, jotka pakottavat lainsäätäjät tekemään vaikutuksen arvioinnin ihmisoikeuksien kannalta. Tällä hetkellä me arvioimme mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joita meillä tässä asiassa on. Tulemme keskustelemaan tästä myös perjantaina. Kiitokset ajastanne ja, ja odotan todellakin sitä yhteistyötä valiokunnan kaikkien jäsenten kanssa. Kiitos. Kiitos. Olemme kuulleet neuvostoa ja komissiota. Esittelijä saa jälleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, merci. Kiitoksia. Kiitän komissiota ja alankuvainen puheenjohtajavaltiota. Tietenkin olen jo heidät tavanneetkin. Kiitän näistä, näistä täsmennyksistä, jotka tulevat lisäksi joulukuun keskustelun. Kaikkien pitää olla tietenkin tietoisia siitä, että tämä on tärkeä asiakirja, mutta on muistettava, että ei se ole mitenkään erillään, vaan se kuuluu laajempaan kontekstiin, jossa tietenkin käsitellään kysymyksiä, joita tällä hetkellä käsitellään. Kyseessä on yksi välineaika, aika maisessa työkalupakissa, joka EUlla maahanmuuttoasioissa jo on. Siihen liittyy hyvin käytännönläheisiä näkökohtia, hyvin poliittisia, jopa diplomaattisia näkökohtia, joten ei tätä voida käsitellä ainoastaan lyhyellä aikavälillä. Ja tästä johtuen esitänkin muutamia ehdotuksia. Ei voi olla niin, että reagoimme ainoastaan lyhy- lyhytnäköisesti tähän turvallisten lähtömaiden kysymykseen, vaan on katsottava tätä laajemmin ja pitkällä aikavälillä. En usko, että... Niin, totesin, että eilen varjoesittelyn kokouksesta meiltä tulee aika monen lista kysymyksiä. Pyydän kom- kollegoita vielä täydentämään sitä listaa. No niin, ehdotuksia ja varaumia tämän ehdotuksen harmonisovan näkökohtaan. Komissio ehdottaa, että säilytetään rinta rinnan kansalliset luettelot ja eurooppalainen luettelo. Pohdimme tätä järjestelmää ja mekanismia, jonka takia kävisi niin, että joissakin maissa otetaan käyttöön tämä eurooppalainen luettelo. Mikä, mikä on vaikutus kansallisille listoille, millä mekanismilla kansalliset listat muuttuvat? Tässä on aika paljon epäselvyyttä Haluaisimme vähän tähän täsmennyksiä ja kuulla, millaista metodologiaa tähän sovelletaan. Meillä on myös kysymyksiä ja varaumia koskien työtapaa, jolla komissio arvioi näitä maita ja mitä menettelytapaa se on käyttänyt. Tätä haluaisin korostaa vahvasti. Tässä vaiheessa, ja tämä pätee kaikkiin näihin asioihin, lainsäätäjän tehtävänä on tässä tapauksessa tarkistaa se, että maat täyttävät kriteerit, joiden mukaan ne voidaan luokitella turvalliseksi alkuperämaaksi. Meillähän on hyvin selkeä menettelydirektiivi. Siinä määritellään tietyt informaatiolähteet, joita on käytettävä, kun arvioidaan näitä tekstejä ja tilannetta. Menettelyn osalta on muistettava myös se, että nyt, nythän me reagoimme, että meidän katsottava tulevaisuuteen ja katsottava tulevia laajentumisia ja, ja katsottavaa Euroopan maanosan rajojen ulkopuolelle. Eilisessä kokouksessa kaikki korostivat sitä, että olisi tärkeää, että komissio täsmätäisi sitä, kuinka arviointityö on tehty. Viime joulukuussa saimme e, käyttöömme eri lähteet, joita tässä on hyödynnetty, mutta nyt olisi piden, mentävä pidemmälle ja kuultava kriteereistä, indikaattoreista – joiden kautta luettelo on laadittu. Sitten vielä varaumia kysymyksiä koskien näitä kyseessä olevia maita. Turkki on luettelolla, luettelossa ja se on toki hyvin symbolinen seikka. Erityisesti jos otetaan huomioon vähemmistöjen suoja, lehdistön vapaus, mon, poliittinen moniarvoisuus, ja myös pakolaisten asema turkilaisten osalta meillä 23 prosenttia äh, äh, hakijoita Turkista. Missään luettelossa, kansallisessa luettelossa ei muuten ole mainittu Turkkia turvallisena maana. Tätä kohtaa olisi vielä selvennettävä. Turkin läsnäolo tällä luettelolla on toki hyvin tärkeä kohta. Tässä vaiheessa se on aika vaikea selvittää, koska meillähän on myös kriteerissä ajatellen – riskinä se, että tuomioistuin kumaa tuloksen, mikäli emme tee työtä huolellisesti. Meillä on nyt tässä kaksi puolta ensinnäkin mm, ja Turkin äh, luettelossa oleminen ja toisaalta sen poistaminen monesta, molemmista asioista on luultavasti tulossa aikamoinen kohu. Joka tapauksessa tämä on tärkeä asia, joka meidän on ratkaistava. Sitten vielä varaumia ja kysymyksiä koskien hyväksyntä ja tarkastusmenettelyä tämän luotannon osalta. On pohdittava, mitkä järjestöt voivat, mitkä tahot voivat tähän tätä työtä tehdä. tehdä. Kollegat varmaan tästä vielä puhuvat lisää. On tärkeää, että muodollisesti ottaisimme mukaan tähän laadinta- ja tarkastusmenettelyyn va, va, va, esimerkiksi UNHCR ja AESO asiantuntijoiden lisäksi on tärkeää, että saamme lisätietoa koskien joustavuutta tai reaktiivisuutta eh, tekstin hyväksymiseen ja tarkastamiseen liittyen. Tällä hetkellä mekanismi ei vielä minun mielestäni ole riittävän joustava ja on varmaa, että sen pitäisi sen pitäisi sopeuttaa paremmin näiden tulevien mahdollisten alkuperämaiden tilanteen arviointiin. Eilen varjoesittelyn kokouksessa todella käsittelimme tätä tekstiä, joka on tekninen ja poliittinen, kuten aika selkeästi toin esille, koskien näitä turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita. Näin ollen tein, teimme eri ehdotuksia, joissa yhdistettäisiin tarve toimia nopeasti ja samalla toimia kuitenkin tässä asiassa, joka on hyvin arkaluontoinen. Mitä tulee näihin lisätutkimuksiin, meidän on toimittava vastuullisesti ja se edellyttää sitä, että muodollisesti pyydämme tukivirastolta kantaa. Turkki on ainoa, joka puuttuu ja se on arvioinnista. Siinä käsiteltiin vain Länsi-Balkanin maita, siis kuutta seitsemästä, joten haluaisimme muodollisen selvityksen EASolta tästä Turkin mukaanottamisesta edelleen perusoikeuksien kannalta olisi saatava tähän arviointi Luulen, että tämä onnistuu. Alankomaiden puheenjohtajavaltiokin aikoi tässä toimia. Voisimme yhdessä toimia sen osalta, että saamme tästä todella perusoikeusvirastolta kannan, niin voimme myös komission kanssa pohtia metodologiaa ja, ja eri perusteita maiden osalta. Edelleen rinnakkain tämän kanssa haluaisimme arvioinnin siitä voitaisiinko tehdä pilottiprojekti aiheesta jotta saataisiin tiettyjä käytännön ratkaisuja, voitaisiin testata tällaista eurooppalaista turvallisten alkuperämaiden luettelua koskien Balka, Länsi-Balkanin maita. Voisimme todella testata tällaista yhteistä luettelua niiden maiden pohjalta, jotka ovat jo enimmäkseen suurimmassa osassa kansallisia luetteloja, siis nämä Länsimaan, Länsi-Balkanin maat, vähän samat tapaan kuin tehtiin myös älykkäiden rajojen paketin osalta. Näin voitaisiin testata tätä mekanismia ja katsoa, minkä verran lisäarvoa komission esittelemästä harmonisointihankkeesta on. Ja, ja tämä olisi myös todella tapa testata, kuinka voitaisiin säästää jäsenvaltioiden varoja, kun ne pyrkivät hallinnoimaan näitä maahanmuuttovirtoja. Kiitoksia. Thank you very much, Sylvie. And... Kiitos, Silvi. Viisi, kuusi konkreettista ehdotusta havaitsin liittyen EASOon, viralliseen perusoikeusviraston kuulemiseen ja muihin ehdotuksiin pilottitutkimus, Länsi-Balkan, nämä on nyt pantu ylös. Meillä on varjoesittelijöitä paikalla, kuuntelemme heidän puheenvuoronsa. Ja sen jälkeen hieman yhteenvetoa näistä tekemistäsi ehdotuksista. Ja varmasti myös varjo kokouksesta. Lähdemme liikkeelle Gérard Duprén puheenvuorolla. Gérard. Alden varjoesittelijä, olkaa hyvä. Uh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Vielä ei ole ollut mahdollisuutta toivottaa hyvää uutta vuotta, mutta siis nyt kaikille hyvää uutta vuotta. Heti alkuun haluan todeta, että olen täysin samaa mieltä siitä yhteenvedosta, jonka esittelijä esitti eilisen keskustelun tuloksesta varjoesittelijöiden kesken. Nostaisin esille kolme seikkaa. Ensinnäkin hän korosti aivan oikein Mehän kävimme eilen pitkät keskustelut siitä, miten kansallinen lista ja toisaalta se, että luodaan Euroopan lista, miten tämä sopii yhteen. Komissio on välittänyt meille asiakirjan ja siellä on perusteluosa. Perusteluosassa puhutaan mahdollisuudesta käyttää tätä kansallista listaa kolme vuotta, mutta sitten varsinaisessa tekstissä tästä ei puhuta. Perusteluosassa kyllä, mutta varsinaisessa tekstissä ei. Mikä on perustelu, joka äh, oikeuttaa tällaisen asenteen? Toiseksi, yksi päätavoitteista tässä ehdotuksessa on se, että menettelyä voitaisiin nopeuttaa – jos perehdymme tilanteeseen sellaisena, kun se näyttäytyy tällä hetkellä paikan päällä kentällä, niin eh, määräajat, käsittelyajat vaihtelevat äärettömän paljon jäsenvaltiosta toiseen. Komissio ei tee kuitenkaan minkälaista ehdotusta eh, lyhentääkseen määräaikoja, käsittelyaikoja. Kahdeksasta päivästä kolmen kuukauteen vaaditaan eh, hakemuksen käsittelyyn, mutta komissio ei tee ehdotusta harmonisoinniksi määräaikojen osalta. Onko komissiossa halukkuutta, jotta voitaisiin katsoa, miten äh, artikla 31 tässä menettelyssä voisi toimia? Eilen esitin kysymyksen, joka minusta on poliittinen kysymys ja sen takia esitän sen, esitän sen myös Avramopulosille, joka tulee hetken kuluttua paikalle. Kun ajatellaan kriteereitä turvallisen maan suhteen, Turkkihan ei ole turvallinen maa. Siellä osittain, äh, ainakin äh, osittain, osittain Turkin alueella käydään sotaa. Eli Turkkia ei näissä olosuhteissa voida pitää turvallisena alkuperämaana. Toisaalta meillä on palauttamissopimus, joka on allekirjoitettu Turkin ja EUn välillä, ja teoreettisesti sen tulisi astua voimaan, tuli astua voimaan vuonna 2014. Jos nyt olen oikeassa, niin käytännössä se sitten toimisi vuonna 2017. Miten tätä voitaisiin täytäntöön panna siinä tilanteessa, että Turkia ei pidettäisi enää turvallisena kolmantena maana. Raukeako tämä sopimus? Onko sillä enää merkitystä? Se voi saada aivan uuden merkityksen tulevina vuosina, jos Turkin hallitus ei ryhdy niihin toimiin, joista komission kanssa on neuvoteltu ja tarkoituksena olisi jarruttaa pakolaisten tuloa Turkin alueen kautta Euroopan unionin alueelle. Mikä on se yhteensopivuus, joka on tämän palautussopimuksen välillä, Euroopan unionihan sen on allekirjoittanut, ja toisaalta sen välillä, että Turkki ei olisi mukana tällä turvallisten alkuperämaiden listalla? En tiedä, saammeko me vastausta tähän kysymykseen, mutta joka tapauksessa halusin tämän kysymyksen poliittisella tasolla esittää. Kiitos. Kiitos, Gerard. Aihe on äärimmäisen tärkeä ja nyt meillä on pitkä puhujalista. Kaikki varjoesittelijät ja muitakin kollegoita on nyt listalla. pulos on tulossa kello 10 ja sitten vielä äänestykset ovat esityslistalla. Eli puheaikaa kaksi minuuttia, ei enempää kuin kaksi minuuttia. Tiedän, että aihe on monimutkainen. Jean Lambert. thank you. And I mean... Kiitos. Kuten sanoin, me tiedämme, että tämä on hankala asia ja meidän ryhmällämme on aikamoisia varauksia koko tähän muotoon itsessään. Olen aika lailla samaa mieltä, mitä sanottiin esimerkiksi Turkin olemisesta listalla. Emme me tässä vastusta kuitenkaan Turkin mahdollista jäsenyyttä, mikäli asiat siellä paranevat ja he lähtisivät liittymisprosessiin. Tämä liittymisprosessi ei merkitse sitä, että, jos, että siitä tulisi sitä kautta turvallinen maa, vaan kysymys on siitä, miten se kehittyy tässä prosessissa. Ja myös se, mikä vaikutus tällä on niihin yksilöihin, jotka pyytävät turvapaikkaa. Me tiedämme jo nyt, että turvapaikkajärjestelmä on hyvin erilainen ja jos tässä nyt sitten on äh, äh, erilaisia olettamuksia siitä, mistä maasta tulee, niin äh, se vaikuttaa muihin osiin turvapaikkaprosessia, kuten että saisi oikeusapua. Eli jos käytetään tätä nopeutettua menettelyä, niin tässä esimerkiksi on ongelmia. Ja myös se, miten tämä toimii haavoittuvuuden kanssa, eli ne, jotka e, jättävät näitä hakemuksia tässä järjestelmässä. Me tiedämme, että istuun, tu, ihmisoikeustuomioistuimessa e, on hieman epäilyä tästä nopeasta menettelystä ja siitä, miten se vaikuttaa. Joten olemme samaa mieltä esittelijän kommenteista, kun on keskusteltu esimerkiksi ihmisoikeusviraston kanssa, samoin kuin myös näistä muista huolenaiheista, liittyen esimerkiksi jännitteisiin tässä esityksessä. Tina Anderson. Kiitos Martina Andersson. Olen yhtä mieltä Jeanin alkukommenteista. Minullakin on varaa miettiä hän ajatuksen. Meillä oli myös kysymyksiä koskien arviointia, joiden perusteella – maita pidetään turvallisena. Esitimme tämän kysymyksen komission edustajalle, emmekä ole tyytyväisiä vastauksiin, joita saimme. Meille kerrottiin, että tässä luettelossa olevat maat täyttävät Kööpenhaminan kriteerit, jos siellähän puhutaan demokratiatakkeista ja vähemmistöjen suojasta. Jos nyt vain tuotakin asiaa katsotaan ja sitten katsotaan Turkki. Turkkia Euroopan neuvoston jäsenä. Se ei ole ratifioinut vähemmistöjen suoja yleissopimusta ja sitten katsotaan, mitä on tapahtunut kansan kanssa ja sen edustajien kanssa. Niin tapasin edustajia eilen ja kuulin tarinata, mitä heille on tapahtunut viime kuukausina – teen siis poliittisen kommentin. Minun mielestäni se, että Turkki on tällä loittelulla on loukkaavaa ja huolestuttavaa. En voi hyväksyä perusteluja, jotka koskevat tätä arviointia. Suurin osa meistä, samoin kuin esittelijä varjoesittelijät, ovat huolissaan Turkin olemassaolosta tällä listalla. Olen yhtä mieltä esittelen ehdotuksista koskien sitä, kuinka tästä pitäisi lähteä eteenpäin. Haluaisin, niin ajattelen myös, että meidän olisi esittää kysymyksiä, koska meillä on ollut jatkuvaa, vakavaa turkkilaisten oikeuksien rikkomista, syrj, taloudellista syrjintää, romaaneja. Serbiassa on myös ongelmia HLBT-yhteisöjen oikeudet ja muut ongelmat, mitkä täällä on mainittu. Esittelijät ja varjoesittelijät ovat pitkälti yhtä mieltä näistä huolista tässä asiassa. Asia on sellainen, joka kyllä ansaitsee myös muiden meppien huomion ja uskon, että meillä voi olla hyvät työsuhteet, kun pyrimme ratkaisemaan tässä olevia ongelmia ja varmistamaan, että Tärkeintähän on se, että, että pidämme pakolaiset ulkona alueelta. Edustaja Winberg. Tack för ordet. Kiitos. Me voimme puhua Turkista monella tapaa, mutta jos me katsomme esimerkiksi pakolaistilannetta ja miten sitä voitaisiin pitää turvallisena maana pakolaisille. Turkissa on tänä päivänä yli kaksi miljoonaa pakolaista hoidettavana ja mehän olemme sopineet täällä, että me tuemme Turkkia kolmella miljardilla eurolla, jotta voisimme auttaa pakolaisia Turkissa niin, että Turkki kykenisi heidät hoitamaan. Joten tässä yhteydessä minusta meidän pitää pitää Turkkia turvallisena maana pakolaisten suhteen. Minulla on toki paljon näkö, näkemyksiä Turkin suhteen ja on paljon puutteita muissa asioissa, mutta tässä asiassa olen komission kanssa samaa mieltä. Meidän pitää pitää Turkkia turvallisena maana pakolaisille. Um, Mrs. Valero, please. Edustaja Valero. Tack så mycket. Jag skulle vilja... Kiitos. Haluaisin kysyä sitä, mikä tulee sitten? Nyt me puhumme seitsemästä turvallisesta maasta, mutta ehdotuksessa sanotaan, että näitä maita saattaa olla myöhemmin enemmän. Mainitaan Bangladesh, Pakistan ja Senegal. Ja jos ajatellaan sitä, että Euroopassa tietyt maat, ainakin minun kotimaani Ruotsi, lähettää ihmisiä takaisin Afganistaniin, niin haluaisin kuulla, mitä mieltä komissio on tällaisesta menettelystä, että ihmisiä palautetaan maahan, jossa tilanne vain huononee ja huononee tällä hetkellä, eikä päinvastoin. Kiitos. Thank you. Mr. Kirkos, please. Edustaja Kirkos. Very fast. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Käytän kreikan kieltä. Minusta me puhumme tässä nyt kolmesta miljardista eurosta, jolla parannettaisiin pakolaisten tilannetta Turkissa silloin, kun he pysyvät siellä eivätkä tule EU-hun. Samanaikaisesti sitten Turkki pitäisi poistaa tältä listalta. Turkkia tulisi arvioida ja katsoa, mitä jäsenylle tapahtuisi. Ei, emme voi olla vain pinnallisia näissä arvioissa. Kurdialueilla on käynnissä poliittinen konflikti presidentti Erdogan käyttää tilannetta hyväkseen ja yrittää haalia valtaa itselleen. Toivon, että neuvotteluja kuitenkin käydään ja löytyy jonkinlainen lopullinen ratkaisu niin, että ei tällä tiellä jatketa katkeran loppuun asti. Meidän on tehtävä yhteistyötä Turkin kanssa pakolaiskysymyksessä ja Turkia on painostettava niin, että se pitää kiinni sitoumuksestaan. Toivon, että arvioiden jälkeen tulokset ovat myönteiset ja Turkki liittyy. Kaikki ovet on pidettävä avoimena. On painostettava Turkkia ihmisoikeuksista ja kurikysymyksissä erityisesti. Please. Edustaja Kienge. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä asia. Olen yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä esittelijä Silvi Guillaume sanoi. Minäkin olen sitä mieltä, että me tarvitsemme globaalin strategian. Tätä ei pidä käsitellä erillään, vaan osana suurempaa kokonaisuutta ja maahanmuuttostrategiaa. Halusin tuoda esille muutamia asioita. Tämä turvallisten maiden valintamekanismi ei ole kovin selkeä. Ja näin ollen on epäselvä, miksi Turkki on tällä listalla. Haluaisin tietää, miksi oli, pitäisi olla kaksi luetteloa, kansallinen luettelo ja myös sitten eurooppalainen luettelo. Nämä ovat ne kohdat, jotka minun mielestäni pitäisi selventää. Mukaan lukien aikataulut, jotka eivät ole harmonisointia, olisi ymmärrettävä, miksi tällaisia eroja maiden välillä on. Kiitoksia. Thank you. And uh, Mrs. Sippel, please. Mr. Sippel. Aha. No oh, problem. <laughs> Thank you very much. Um, Kiitos. Minä puhun tänään Saksaa. Se, mitä esittelijä sanoi ja monet kollegat ovat sanoneet, että äh, olen kaikesta tästä samaa mieltä. Mutta vielä yksi asia, johon haluaisin erityisesti tuoda esiin. Mietin tässä, että otammeko ylipäätään vakavasti omat sopimuksemme ja velvoitteemme. Sanotaan, että ne, jotka nyt ovat tässä luettelossa, ovat jäsenehdokasmaita ja Euroopan neuvoston jäseniä. Heidän täytyy ylläpitää tai noudattaa ihmisoikeuksia ja, ja Kööpenhaminan kriteerit täyttää, mutta eivät hänen niin tee. Anteeksi vain. Komissio sanoi itse, on ongelmia kurdien, äh, toimittajien, muiden vähemmistöjen kanssa, joten näen tässä aikamoista epätasapainoa. Vähemmän minulla on ongelma sen suhteen, kun komissio sanoo, että äh, nämä äh, hyväksymisprosentit Turkissa ovat naurettavat 20 prosenttia. No jos Kööpenhaminan kriteerit on täytetty, niin ensinnäkin 20 prosenttia on ainakin aika paljon. Ja toisaalta täytyy huomioida myös se, että monet ihmiset tulevat Turkista muita teitä kuin laillisia Eurooppaan. Joten jos me haluamme ihan oikeasti ottaa vakavasti omat sitoumuksemme ja sopimuksemme niin ja haluamme lähettää ihmisiä takaisin, niin kyllä meidän täytyisi suhtautua hieman vakavammin omiin sääntöihimme. Thank you, Birgit. Um, and Mrs. Kiitos Birgit. Edustaja Vergia. Oui, merci, monsieur, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä näistä huolenaiheista, joita täällä kollegat ovat esittäneet. Olen iloinen näistä esittelijän tekemistä ehdotuksista arvioinnin osalta. Minun mielestäni se on erittäin tärkeä asia. Meidän kaikkien olisi pohdittava sitä, mihin tällä uudella menettelyllä pyritään. No sehän on selvää, pyritään siihen, että vähennettäisiin pakolaisten määrää, jotka tulevat hakemaan turvapaikkaa Euroopan unionin alueelta. Minulla on huolia koskien menettelyjen nopeuttamista ja millaisia riskejä siihen liittyy, ottaen huomioon tapa, jolla turvapaikkahakemukset käsitellään monissa jäsenvaltioissa. Minulla on kyllä epäilyjä ja haluaisin takeita sille, että tehokkaasti säilytetään yksilöllinen turvapaikkaoikeuden hakuoikeus. Tämä on erittäin tärkeää. Täällä on suuria eroja Euroopan unionin maiden välillä erityisesti Balkanin maiden suhteen vähemmistöjen suojan, vähemmistöjen kunnioittaminen ja romanien kunnioittaminen. Esimerkiksi Ranska on yksi, esimerkiksi maa, joka antaa eniten turvapaikkoja kosovolaisille. En katsonut lukuja, mutta kosovolaisista, jotka hyötyvät turvapaikkaasta, olen aika varma, että 80 prosenttia ovat saaneet turvapaikan Ranskasta. Tästä herää kysymyksiä. Sitten tietenkin Turkki No ei Turkkia pitäisi katsoa ainoastaan pakolaisnäkökulmasta, vaan myös siitä näkökulmasta, ketkä saattavat mahdollisesti pyytää turvapaikkaa Turkista käsiin, Henkilöt, jotka ovat Turkin kansalaisia. Ja olen yhtä mieltä kaikkien kanssa, jotka ovat puhuneet tästä Turkissa käytävästä sisällissodasta, joka on pahennut, pahantunut kesäkuulla vaalejen jälkeen ja senkin jälkeen vielä viime päivinä se on pahentunut, koska nyt todellakin siellä ollaan täydellisessä sotatilassa, kun Turkin viranomaiset sanovat, että he siellä iskevät terroristeja, mutta minun on todettava, että siellä on myös siviilejä, naisia ja lapsia joutunut uhriksi, muun muassa viisivuotias lapsi on joutunut uhriksi. Kuinka voidaan välttää, että viisivuotias lapsi on terroristi? Kyllä tässä on todella varoittava sanoja. Ja vielä viimeinen asia. Mm, syyrialaisilla pakolaisilla Turkissa on ongelmia. Turkki palauttaa yhä enemmän syyrialaisia Syyriaan. Tämänkin on asia, joka meidän on huomioitava sitten, mitä tulee oh, mitä tulee tähän ihmisoikeustoimijoista, niin minun on muistutettava teitä siitä, että Turkki on tällä hetkellä maa, joka eniten tuomioita sieltä saa tällä hetkellä. Um, some of you were not here when... Um, Kollegat, jotkut eivät ole paikalla silloin, kun edustaja Guillaume esitteli tämän aiheen. Hän taisi tehdä kuusi, seitsemän konkreettista ehdotusta eilisen varjokokouksen jälkeen. Siellä oli erinomaisia esityksiä. Kiitos kaikille siitä, että puhuitte lyhykäisesti. Nyt pyytäisin lyhyesti esittelijää vielä tekemään yhteenvedon. Etkö halua, Silvi, käyttää puheenvuoroa? Ihan pari lausetta. Yritän tehdä en niinkään yhteen vetoa, vaan mainitsisin vielä ne elimet, joita voitaisiin ajatella tässä. Ja komission jäsenkin on nyt paikalla. Haluan toimittaa hänelle, toivottaa hänelle ja hänen tiimilleen hyvää uutta vuotta. Puhumme pilottihankkeiden hyödyntämismahdollisuudesta silloin, kun olosuhteet ovat täsmälliset, silloin kun tämä siihen sopisi on oltava saman aikaan poliittinen ja käytännönläheinen silloin, kun kyseessä on tukitoimet. Niitä on oltava riittäviä. Okay, so thank you colleagues for the good debate, serious debate on that point. Thank you. Kiitos tästä kohdasta. Nyt käymme rakenteellista vuoropuhelua komission jäsen Avramu Pulosin kanssa. Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa koko tiimillenne. Kollegat, haluaisimme keskustella komission jäsenen kanssa lukuisista aiheista, totta kai pakolaiskriisistä, rajavalvonnasta, komission uusista ehdotuksista, terrorismin vastaisiksi toimiksi, täytäntöönpano toimista. Jälleen kerran oletan, että käymme hyvin monimutkaista, intensiivistä keskustelua. Haluan, että kaikki puhuvat tavalliseen tapaan. No mitä tulee käytännön järjestelyihin, niin pyytäisin tavalliseen tapaan komission jäsentä ensin alustamaan noin 10 minuutin ajan. Haluaisin vedota koordinaattoreihin ja jäseniin, jotta käyttäisitte enimmillään kahden minuutin puheenvuoroja. Näin me voimme kuunnella komission jäsentä ja aivan erityisesti hänen kommenttejaan raja hallinta-aiheista. Nämä kiinnostavat teitä varmasti. Jos jokainen puhuu 4-5 minuuttia, niin sitten me emme saa vastauksia kuultaviksemme, kuultaviksemme äh, rauhallisessa tempossa. Eli muutama minuutti ja sitten minun ei tarvitse turvautua puheenjohtajan nuijaan. Uusi lähestymistapa näin uuden vuoden kunniaksi. Katsotaan, miten se toimii. Vielä kerran lämpimät tervetuloa toivotukset teille komission jäsen. Tervetuloa valiokunnan vieraksi uuden vuoden kunniaksi. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Ja toivotan teille kaikille vähintäänkin optimistista, jos ei välttämättä onnellista uutta vuotta. Arvon parlamentin jäsenet, minä itse olen luonteeltani hyvin optimistinen ja, ja olen päättänyt äh, kohdata kaikki haasteet – mutta meidän täytyy kuitenkin olla realistisia ja rehellisiä. Tilanne pahenee. Tänä vuonna meillä ei ollut talvitaukoa. 3000-4000 tulijaa päivittäin Kreikkaan joulun ja uuden vuoden välillä. Yhä useammat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sisäisiä raja- tarkastuksia, terroristiiskut eh, Istanbulissa, kuten aikaisemmin muissa paikoissa, muistuttavat meitä siitä, että terrorismi on globaali uhka ja että se kohdistuu ja iskee meidän ydinarvoihimme ja se pyrkii eh, jakamaan meitä. Ja haluaisin tuomita tämän mahdollisimman voimakkain sanoin ja ilmaista myös osanottani uhrien perheille. Tilanne on nyt kriittinen. Meidän yhtenäisyytemme on nyt pelissä ihan mitä tulee esimerkiksi pakolaiskriisiin ja turvallisuuteen. Eurooppa on nyt tien risteyksessä. Meidän tehtävämme ei ole kylvää pelkoa ja vesittää tavoitteitamme. Meidän vastuumme on osoittaa ja näyttää tietä, osoittaa johtajuutta. Tähän mennessä komissio on ottanut ohjat käsiinsä ja kantanut roolinsa ehdottamalla eurooppalaisia ehdotuksia, eurooppalaisia ratkaisuja lainsäätäjillemme. Ja se haluaa seurata näiden sovittujen päätösten täytäntöönpanoa päätösten, jotka on sovittu neuvoston ja parlamentin kanssa yhdessä. Mutta me tarvitsemme tuloksia. Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimimaan ja täyttämään sitoumuksensa. Meidän täytyy osoittaa, että me eurooppalaiset kykenemme hallitsemaan tämän tilanteen. Aloitan turvallisuudesta. Terroristi-iskujen luettelo Euroopassa vuonna 2015 on pitkä ja uhreja lukuisia. Meidän vastauksemme voidaan kiteyttää kahteen sanaan. Selvittää ja kestää. Olemme, osoit, olemme nähneet, että, että ne päätökset, joita tehtiin turvallisuusneuvoston kokouksessa, olivat oikeita. Me edellisen vuoropuhelun jälkeen ryhdyimme nopeasti nopeammin toteuttamaan tätä agendaa. Ja pidän hyvänä EU-PNR-direktiiviä samoin kuin asetusta ja tietosuojauudistusta. Nämä ovat tärkeitä meidän yhteiselle turvallisuudellemme. Ne pitäisi nyt hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Uusia ehdotuksia on tehty aselaista ja terrorismista. Teidän ja neuvoston pitäisi puhua näistä nyt ja pitää niitä painopisteenänne ja löytää sopimus mahdollisimman nopeasti. Olemme ottaneet suuria askelia myös operationaalisilla tasolla. Europol on operationaalinen ensimmäinen heinäkuuta lähtien. Ja lokakuusta lähtien tämä tietokeskus on toiminut, jolla pyritään monitoroimaan radikalisoitumista paikallisella tasolla. 3. joulukuuta me esittelimme eu Forumin, jolla pyritään estämään terroristien internetin väärinkäyttö. Euroopan terrorismin vastainen keskus, yksikkö käynnistettiin Interpolin sisällä ja vuonna 2016 kaksinkertaistamme ponnistelumme estää terrorismin rahoitusta. Me seuraamme tätä rahoja, näitä rahoja ja teemme kaiken vallassamme, jotta voisimme häiritä tätä rahoitusta. Me tulemme tekemään myös ehdotuksen siitä, että voidaan taistella petoksia ja, ja rahoitukset, rahapetoksia ja väär, väärennyksiä vastaan. Sitten maahanmuuttoon. Viime vuonna otimme käyttöön tai otimme, hyväksyimme erittäin tärkeitä operationaalisia ja laillisia toimenpiteitä. Maahanmuuttajia on erittäin paljon ja he henkeensä uhalla pyrkivät Italiaan ja me olemme kolminkertaistaneet Triton operaation rahoituksen välimerellä. Ja tämän tuloksena hyvin monia ihmisiä, ihmishenkiä pelastettiin välimerellä. Viime kesänä näkyi ihan selkeä muutos maahanmuuttovirroissa itäänpäin. Ja puuttuaksemme tähän otimme käyttöön nopean toiminnan joukkoja, Komissiolla on ollut johtava rooli, kun on pyritty tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Länsi-Balkanin valtioiden keskellä, jotta paremmin voitaisiin hallita näitä maahanmuuttovirtoja ja pyritty koordinoimaan asioita viikoittaisella tasolla. Me olemme antaneet taloudellista ja teknistä tukea Kreikalle helpottaaksemme tilannetta näissä Etuvaltioissa Me hyväksyimme ensimmäisen eurooppalaisen uudelleen sijoitustaulukon, mutta päätökset eivät riitä. Nämä suunnitelmat tai taulukot eivät ole tuottaneet odotettuja tuloksia. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy pelata samaa peliä ja osoittaa enemmän solidaarisuutta. Me olemme nopeuttaneet vuoropuheluamme ja yhteistyötämme näiden kauttakulkumaiden kanssa ja alkuperämaiden kanssa. Turkin kanssa on EU-Turkki yhteistoimintasopimus, mutta emme me vieläkään ole tyytyväisiä eh, siihen, miten nopeasti on täytäntöön pantu tätä toimintaohjelmaa. Me jatkamme yhteistyötämme turkkilaisten kumppaneittemme kanssa, jotta voisimme hieman suitsia näitä virtoja. Ja vapaaehtoinen humanitaarinen yhteistyö on myös tärkeä, Turkin kanssa on myös tärkeä toimenpide. Valetan huippukokouksen jälkeen me olemme nyt hyväksymässä toimenpiteitä yhteistyössä tärkeiden Afrikan valtioiden kanssa. Haluaisin myös ilmaista kiitokseni teille, Euroopan parlamentille, sitä tuesta, jota olette antaneet vuonna 2015 ja 2016 lisäämällä budjettia 1,8 miljardia euroa nimenomaan maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksiin. Tällä tavalla me olemme kyenneet kantamaan vastuumme tässä kriisissä. Siitä huolimatta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana, jotta saisimme operationalisoitua nämä toimenpiteet ja että saataisiin muutettua maahanmuutto säännönmukaisimpiin kanaviin. Me emme halua tässä toimia kriisihengessä. Komission näkee myös tämän suuremman kuvan. Siksi me olemme myös pyrkineet laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmia maahanmuutolle ja saada aikaan kestävämpi järjestelmä tulevaisuudelle, joka perustuisi oikeudenmukaisemman vastuun jakamiseen ja solidaarisuuteen. Ensimmäinen eh, elementti liittyy rajavalvontaan. Meidän on parannettava ulkorajojen valvontaa, jotta voimme pitää kiinni ja jatkaa Schengeniä. Ehdotuksessa on uusi ehdotus, miten hallinnoidaan yhteisiä ulkorajojamme. Ehdotuksessa vahvistetaan Frontexin mandaattia merkittävästi Euroopan raja- ja rannikkovartiostoviraston myötä. Me olemme myös vahvistaneet toimivaltuuksia palauttamisen alalla. Eurooppa antaa suojelua niille, jotka sitä tarvitsevat. Mutta ne, joilla ei ole oikeutta olla täällä, on palautettava. 2016 teemme lisää toimenpiteitä. Kriisi on osoittanut, että meidän turvapaikkajärjestelmäämme on uudistettava perusteellisesti. Komissio ehdottaa tarkistusta Dublin järjestelmään. Me tulemme esittelemään myös kattavan paketin laillisesta maahanmuutosta ja integraatiosta. Meidän täytyy tarjota uskottavia vaihtoehtoja lailliselle maahanmuutolle ja vahvistettava laillisia matkareittejä ja kanavia. Ja sen vuoksi olemme ehdottaneet tätä sinistä korttia. Samanaikaisesti haluamme varmistaa, että ne, jotka tulevat ja saavat suojelua, kykenevät täysin osallistumaan yhteiskuntiimme. Komissio on valmis auttamaan jäsenvaltiota näissä haasteissa. Me aiomme myös esittää rakenteellisen järjestelmän äh, sijoittelun äh, Maa, ihmissalakuljetuksen estämiseksi komissio ehdottaa, että vahvistetaan laillisia äh, puitteistoja myöhemmin tänä vuonna. Sen lisäksi se, miten käytetään Schengenin informaatiojärjestelmää, sitä tarkistetaan ja se tullaan viemään päätökseen huhtikuu 2016 mennessä. Komissio tulee tekemään ehdotuksia, joilla parannetaan tämän tarkistuksen perustaa. Euroopan unionilla on nyt vastassaan valtavia haasteita, mutta olen vakuuttunut siitä, että ainoa keino selvitä niistä on tehdä yhteistyötä yhteisten yhteisesti sovittujen agendojen pohjalta. Samanaikaisesti me myös työskentelemme muilla alueilla, esimerkiksi älyrajojen uudistettu ehdotus tullaan tekemään maaliskuussa, kuten luvattua. Hyvät kollegat, yhteistyö on ollut erinomaista ja jatkossakin lasken teidän tukenne varaan. lasken sen varaan nyt jopa enemmän aikoina, kun populismi, ääriliikkeet, muukalaisvihamielisyys ja nationalismi saavat enemmän jalansijaa. Tämä ehkäpä minua huolestuttaa kaikkein eniten Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ja nyt tämänpäiväisessä keskustelussa varmasti kuulen näkemyksenne myös tästä. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Kiitos tästä kattavasta alustuksesta. Vuosi on varmasti haastava. Kiitos näistä kommenteista. Kaikki jäsenet ovat paikalla, ne jotka ovat halunneet puheenvuoron käyttää. Haluamme varmistaa, että 11.45 voimme ajoissa käynnistää äänestykset. Kaikkeen täytyy pysyä kahden minuutin puheenrajassa mukaan luettuna koordinaattoreiden. Meillä on kaksi puhuja kierrosta. Ja nyt puhjalista on suljettu. Nyt jos joku tulee saliin ja pyytää vielä puheenvuoroa, ei sitä saa. Muutoin me emme pysy aikataulussamme. Ensin koordinaattoreiden kysymykset, sitten komission sen vastaa ja sitten vielä toinen kierros. Jos pidätte kiinni kahdesta minuutista, niin tästä varmasti syntyy ihan järkevä keskustelu. Lähdemme liikkeelle EPPn koordinaattorista. Koratsa Bildt, olkaa hyvä. Chairman happy. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille. Mielelläni teen yhteistyötä. Haluan erityisesti kiittää teitä komission jäsen siitä hienosta työstä, jota komissio on tehnyt teidän johdollanne sekä maahanmuutto- että turvallisuuskysymyksissä. Vielä kerran haluan todeta, että jäsenvaltioissa piilee ongelma. Me luotamme teidän tukeenne, jotta tänä vuonna voidaan saada täytäntöönpanoa vielä pidemmälle tässä turvapaikkapaketissa ja turvallisuuskysymyksissä. Ja totta kai täytyy muistaa sisäiset siirrot, uudelleen sijoittaminen, solidaarisuus, taakajako ja se, että tehdään ero niiden välillä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja niiden välillä, jotka sitä eivät ansaitse. Sitten sormenjälkien kerääminen, ma- maahantulijoilta ja tietokantojen päivittäminen. Erityisesti haluan kiittää teitä sitä huomiosta, jota kiinnititte niihin valtaviin paineisiin, joita Ruotsiin on kohdistunut. Jos kyseessä oli Italia, olisi Italia, niin puhuttaisiin miljoonasta pakolaisesta vuoden aikana. Tätä vastaa se Ruotsiin tulijoiden määrä, jota olemme ottaneet vastaan. 11 000 000 tulijaa viikossa marras-joulukuun aikana. Olen tyytyväinen, kun kuulin, että sanoitte, että myös Ruotsin tapauksessa näitä sisäisiä siirtoja voitaisiin käyttää. Haluaisin vielä kysyä, mitä muuta aiotte tehdä? Juncker totesi komission puheenjohtajana, että vakaussopimusta tulkitaan joustavasti niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka osoittavat halukkuutta solidaarisuuteen. Mitä tapahtuu Ruotsin kaltaisille maille, jotka eivät ole euroalueen jäseniä? Miten tätä mahdollista syrjintää katsotaan, kun komissio tukeansa tarjo- tarjoaa? Ja toinen kysymys. Huolehditaanko erityisesti alaikäisistä maahantulijoista, jotka tulevat ilman huoltajaa? Ruotsiin tulee ehdottomina absoluuttisina lukuina eniten yksin matkustavia alaikäisiä. Vielä yksi lisäkysymys. Haluaisin tietää hieman lisää äh, näistä uudelleen sijoittamisista. Sehän on oleellista, jotta maahantulijat voivat tulla turvallisissa olosuhteissa alueellemme. Edustaja Sippel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koska niin monet kollegat haluavat esittää kysymyksiä, niin haluan rajata kysymykseni kahdelle alalle. Yksi on Yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa. Ehkä te voisitte kertoa hieman tarkemmin, minkä valtioiden kanssa teemme yhteistyötä, mikä on yhteistyön tavoitte, onko kysymys siitä, että halutaan parantaa siellä oleskelevien pakolaisten tilannetta vai että ei paranneta elintilannetta ja halutaan vain estää sitä, että nämä pakolaiset pääsevät tänne. Ja mitä nämä kolmannet valtiot saavat tästä? Ja jos on kysymys taloudellisista tuesta, mistä tämä raha tulee? Koska jos kysymys on äh, jäsenvaltioiden maksuista, niin äh, olen aika vakuuttunut, että niillä ei, ole va- niillä ei ole halua ottaa vastaan pakolaisia, mutta ei muutenkaan osallistua. Joten äh, miten te aiotte hoitaa tämän ongelman? Toinen kysymys te sanoitte, että tarvitsemme laillisia keinoja päästä Eurooppaan ja että työskentelette integraation puolesta ja puhuitte sinisestä kortista. Sininen kortti on väline vain työperäiselle maahanmuutolle, ei pakolaisille. Minkälaisia oikeudellisia, laillisia keinoja pakolaisilla olisi päästä tänne, kuten esimerkiksi humanitaarinen viisumi tai muuta. Mitä parannuksia voimme odottaa tälle tai minkälaisia ajatuksia komissiolla on? Thank you very much for the Kiitos. ECR, herra Kirkhope, olkaa hyvä. Uh, well, thank you very Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenelle. Haluaisin vielä kerran onnitella teitä tuestanne, jota olette antaneet ainakin minulle, kun olen tehnyt tätä PNR-mietintäni parissa. Tämä merkitsee merkittävää lisäystä turvallisuutemme tulevaisuudessa ja kiitän tuesta. Haluaisin olla hieman kriittinen. Yksi huolen aiheistamme koskee sitä, että maailmassa kehittyy olosuhteissa, olosuhteita, joissa varmaankaan ei tarvita mitään liiallisia reaktioita tai, tai elehdintä, joka tulkitaan politiikaksi, vaan tarvitaan kunnon edistymistä pitkäaikaisella välillä niin, että suunnitellaan uudelleen näitä prosesseja, joita meitä on koskien ulkorajoja, jotta voidaan pyrkiä varmistamaan, että saamme kaikkien jäsenvaltioiden tuen sille, mitä on tapahtumassa sen sijaan, että, että luotaan, luodaan konfrontaatiota ja vastakkainasettelua, niin kuin tässä nykyisessä kriisissä valitettavasti on tainnut päästä tapahtumaan. Toivon, että Dublinin uudelleen tarkastelu on kunnollinen ja pysyvä eikä vain väliaikainen. Tämän lisäksi haluaisin tietää komission jäseneltä tästä avoimista rajoista turvapaikkasäännöstön soveltamisen epäonnistuminen ja avoimet rajat eivät tunnu oikein sopivan yhteen. Olen oikein iloinen, että rahoitusta on enemmän jäsenvaltioilla tarjolla niitä auttamiseksi, mutta on myös pidettäväkin ihmisoikeuksista tämä, ja yleisistä demokratia- ja ihmisoikeus- ja säännöstä. Nämä ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin tietää komissiolta, kuinka se aikoo puuttua nykyisen epätasapainon järjestelmässä tässä suhteessa. Kiitoksia. Thank you for the Audi. Kiitos. Alde, edustaja Grisbeck, olkaa hyvä. Kiitos. Tervetuloa komission jäsenelle. Toivotan hänelle hyvää uutta vuotta, hyvää terveyttä ja päättäväisyyttä näissä haasteissa. Alderyhmän nimissä haluan kiittää teidän alustuksestanne ja ehdotuksista tässä rakenteellisessa vuoropuhelussa. Timatin tapaan. Pahoittelen kuitenkin, että useimmiten reagoimme jälkikäteen emmekä ennakoi tapahtumia. Te totesitte, että Eurooppa on nyt tienhaarassa. Yleensä tienhaarassa täytyy hieman jarruttaa, eh, ennakoida, mutta nyt meistä näyttää siltä, että tämä ennakointi ei kuitenkaan aivan täysin toteudu. meitä koskettavat äh, yhtä lailla nämä hyvin painavat aiheet. Äh, Frontex esimerkiksi, miten tämä toimii käytännössä, kun meillä ei ole varsinaista eurooppalaista hallintoa. No sitten budjetin osalta on ilmoitettu, että 300 miljoonaa euroa kutakuinkin tässä lisätään. Voisiko se olla riittävä suhteessa niihin 15 000 äh, rajakilometriin esimerkiksi omassa maassaan, kotimaassanne komission jäsen? kun ajattelemme samanlaista budjettia, joka meillä on esimerkiksi kouluhedelmäohjelmassa on tässä kyseessä. Miten voimme vastata tähän haasteeseen tällaisella budjetilla? Kyseessä on EUn ulkorajojen valvonnasta. Meitä on tällä paljon ja kansalaisetkin pohtivat sitä, että kun ulkorajoja valvotaan ja jos se ei toteudu, niin totta kai Schengen sitten kuolee. Sitten virasto asiantuntijakeskuksena, pystyykö se ottamaan tätä oikeanlaista harppausta, jotta virastosta saadaan todella eurooppalainen virasto, joka on toimivaltainen ja jolla on riittävä budjetti ja henkilöresurssit. Kollegat varmasti käsittelevät tätä sinistä korttia ja alaikäisiä maahantulijoita ilman huoltajaa Minäkin olen tästä ryhmän nimissä puhunut. Kiitos. Thank you, Natalie. And uh, next. Kiitos Natali. Sitten qr ryhmästä Ernst. Uh, Avramopoulos is migrationskommissar. Avramopoulos on maahanmuuttokomission jäsen ja odotan häneltä ainakin yhtä. Eli että hän ei eh, sekoita maahanmuutto- ja terroristikysymystä. Pyytäisin, että ette tekisi tätä. Tehän tiedätte, että se on hyvin vaarallista ja varsinkin kun äh, toimimme Turkin kanssa ja se, mitä me tiedämme, että siellä tapahtuu, meidän täytyy olla hyvin varovaisia keskustelussa. Ei ole ainoastaan Istanbulin uhrit, joiden puolesta itkemme, vaan uhreja on äh, myös Kaakkois-Turkissa, jossa soditaan kurdeja vastaan ja jossa 400 ihmistä teurastettiin ja heidän joukossaan 70 naista ja lasta. Joten äh, kolme kysymystä ja tämä on tärkein kysymys. Mitä te ikinä sitten toteutatte pakolaiskysymyksessä, mikä laki, asetus, mikä tahansa, kun jäsenvaltiot kieltäytyvät niitä täytäntöönpanomasta jo vuoden ajan, miten välineitä te haluatte käyttää, jotta ei ainoastaan oteta käyttöön rajatarkastuksia, jolla pysäytetään pakolaiset. Mitä te teette? Käynnistättekö te sop- rikkomusmenettelyitä vai mitä te teette? Ja miten sitten kun Slovakia sanoo, että he, se ei ota mitään yhtäkään vastaan, miten te sitten toimitte sen suhteen, että Puolassa sanottiin jo ennen vaaleja nimittäin, että muslimipakolaisia ei oteta vastaan missä teidän protestinne viipyvät? Ja haluaisin myös tietää, millä tavalla suhtaudutte Tanskan uuteen äh, turvapaikkalainsäädäntöön. Oletteko te antaneet siitä mitään lausuntoja, koska siinä nimittäin äh, ryhdytään siihen, että pakolaisilta äh, otetaan pois taloudellinen tuki täysin, koska sitä rahaa on käytetty kaiken näköiseen rahoittamiseen. Ja sanon nyt että saksalaisena meidän ei tule nyt horjua eikä meidän tulisi avata teitä tällaiselle pirstaloitumiselle. Te olette maahanmuuttokomissaari, ette mikään muu. Ja sen vuoksi haluan vastauksen tähän kysymykseen. Enkä poistu tästä huoneesta ennen kuin olen saanut vastauksen. Okay, um, um, for the EFTD... EFDD, Laura Ferrara, olkaa hyvä. Colleagues, everyone else. Kollegat, sisään tulijat, jotka nyt pyytävät... Aha, sin, sinä olet listalla. Sanon nyt vain, että kaikki sisään tulijat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Oh, sorry, just... Laura, please take the floor. Laura, hoidetaan muut asiat tämän jälkeen. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää, hyvä komission jäsen. Tässä on puhuttava realistisesti. Tilanne ei ole mitenkään yksinkertainen. Tässä alkaa olla jo tällainen luovuttamisen mieliala päällä. Täällä puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, mutta tiedämme erittäin hyvin, että ei se ole helppoa. Minäkin haluaisin tietää, minkä kolmannen maan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua perusoikeusasiassa. Täällä puhutaan laittoman maahanmuuton torjunnasta, mutta jos ihan käytännössä ajatellaan, niin mitä tässä voidaan tehdä? Meillä ei ole kahdenvälisiä sopimuksia, meillä ei ole niitä siksi, koska tilanteet ovat hyvin vaikeita joissakin kolmansissa maissa. Siinä vaiheessa, kun ei voida suojata perusoikeuksia, haluaisin ymmärtää, miten tämä konkretisoituu tämä laittoman maahanmuuton torjunta. Kun Italiassa maahanmuuttajalla ei ole mahdollisuutta saada kansainvälistä suojaa, hänelle lähetetään kotimaahansa, mutta ei häntä edes saatetta lentokentälle tai millekään asemalle, josta hän voisi palata omaan alkuperämaahansa, vaan hänet vain jätetään ilman rahaa, ilman suojaa ja hän jää kuitenkin Italian maaperälle. Haluaisin ymmärtää, minkä tyyppistä tukea Euroopan unioni voisi antaa Italian tyyppisille maille, joissa on nyt tuhansia laittomia ma- maahanmuuttajia, jotka ovat täysin oman onnensa nojassa. Sitten turvallisuuskysymykset. Meillä on paljon tietokantoja, jotka ovat ikään kuin oikeastaan ihan turhia, koska ne, niissä ei ole linkkejä keskenään. Tietoja kyllä on, mutta niistä ei saada mitään irti. Tai sitten kun saadaan, niin on jo liian myöhäistä ja vahinko on jo tapahtunut. Täällä puhutaan järjestelykeskuksista niin, että ne olisivat ratkaisuja ensimmäinen askel, jotta voitaisiin paremmin tunnistaa maahanmuuttajat, mutta Italian kokemusten mukaan ne eivät toimi ollenkaan hyvin. Ei siksi, että meillä olisi nyt vain yksi järjestelykeskus toiminnassa, vaan siksi, että koko tämä mekanismi ei toimi. Tunnustamiset tulevat myöhään usein. Se tehdään vaiheessa, jossa monet ovat jo karanneet paikalta eikä tämä johdu Italian valtion kyvyttömyydestä, vaan koko tämä käytäntö on sellainen, että ei toisella tavalla voida toimia. Sitten tästä, kuinka komissio oikein järkeilee, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata, löytyykö jäsenvaltiolta tahtoa pohtia asiaa yhteisöllisesti vai toimitaanko tässä jälleen kerran vain hallitusten välisellä tavalla – on, jos jälleen kerran puuttuu poliittista tahtoa toimia yhteisöllisesti, niin eipä tässä paljon ole tehtävissä. For the green group, Mrs. Keller, please. Vihreistä. Keller, olkaa hyvä. Um, thanks, Commissioner. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte vieraaksemme. Minulla olisi muutama kysymys. Olemme jo kuulleet raportteja siitä, että Turkki työntää pakolaisia takaisin Syyriaan. Tämä on taas vahvistettu salaisella televisiokanavalla. Siellä on tutkittu tätä aihetta. Mitä komissio tekee tälle, kun otamme huomioon, että meillä on Turkin kanssa sopimus? Timmermans oli hetki sitten paikalla ja monet ovat ymmärtäneet, että tämä ainakin olisi seurausta EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Toinen kysymys liittyy Birgit Zipperin kommenttiin. Minkälaisia laillisia välineitä pakolaisilla olisi tulla Eurooppaan. Tällaisia ainakaan perinteisesti ole ollut. Aiotteko ehdottaa aloitteita, jotta pakolaiset voisivat laillisesti esimerkiksi maarajojen kautta tulla, taikka sitten humanitaarinen viisumi, taikka nämä uudelleen sijoittamiset? Nämä olisivat tärkeitä ehdotuksia. Edelleenkin lähestulkoon joka päivä talviolosuhteissa merenkäynnissä ihmiset saavat surmansa välimerellä. Sitten Dublinin osalta ehdotatte Dublinin uudelleen tarkastelua, tarkistamista. Kannustan todelliseen uudistukseen. Me tarvitsemme syvällisen, perusteellisen Dublinin eh, uudistuksen. Parlamentti on jo vuosia vaatinut eh, perustavanlaatuista uudistusta niin, että oikeudenmukaisesti eh, käsiteltäisiin pakolaisia ja ei vain huomioitaisi alkuperämaata. Täytyy huomioida esimerkiksi sosiaaliset yhteydet, perheyhteydet, kulttuuriset yhteydet. Täytyy huomioida myös pakolaisten omat mieltymykset. Kannustaisin teitä esittelemään todellisen uudistuksen ja ottamaan huomioon myös meidän sisäisten siirtojen ehdotuksemme. Mrs. Mayor. EFN Mayor. Dank u, Kiitos puheenjohtaja. Tiistai-iltana tapas, näin teidät äh, Belgian äh, televisiossa. Ja äh, siellä kaikki olivat tuomitsemassa kaikkia ja silloin komission jäsen puhui ensimmäistä kertaa Kölnin ahdisteluta, massa-ahdisteluista. Mutta tänään te ette puhuneet siitä yhtään mitään ja sen vuoksi minusta tuntuu, että te yritätte saada kaikki uskomaan, että tässä oli kysymys vain jostain pienestä insidentistä. Ei tässä ollut kysymys ainoastaan Kölnistä, vaan myös Ruotsissa on tapahtunut ja koko Pandoran lipas on avautunut. Eli tässä täytyisi näkeä, mistä on kysymys. Niin kutsutut turvapaikanhakijat Syyriasta, Afganistanista, Marokasta, joita tulee tuhansia päivittäin. Tämä massainvaasio on meille uhka. Se on uhka meidän naisillemme. Te esittelitte nyt teidän tavoitteenne ja mitä te aiotte äh, tehdä. Kaikki on paperilla vain. Nämä ovat kaikki ehdotuksia, joiden pitäisi tehdä unionista turvallisuus aktiivisempia. Samanaikaisesti tapahtuu verisiä iskuja, jihadistit kulkevat vapaana ja naiset eivät enää voi kulkea turvallisesti kaduilla en ole kuullut mitään ehdotusta, millä te voisitte lopettaa tämän älyttömyyden ja todellakin suojella yhteiskuntaa. Ainoa johtopäätös, jonka minä voin tehdä, on se, että maiden täytyy sulkea rajansa ja että Euroopan unionin politiikka on äh, hengen vaarallista. Ja komission jäsen sanoi juuri, että hän pelkää niin kutsuttua populismia. Tiedättekö te mitä puheenjohtaja? Minua pelottaa kaikkein eniten se, että ihmiset, kuten tämä komission jäsen ja komissio estää Euroopan unionin turvallisemmaksi tekemisen? Um, Komission jäsen, tämä oli ensimmäinen kerros, jos haluatte jo vastata esitettyihin kysymyksiin ja sen jälkeen kuuntelemme lisää kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan kiittää kaikista näistä kysymyksistä. Suuri osa kysymyksistä liittyi myös alustuspuheenvuorooni, mutta yritän kuitenkin nyt mennä yksityiskohtiin ja hieman valottaa esitettyjä kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle kysymyksestä, jonka Anna-Maria Koratsa-Bilt esitti. Hän keskittyi Ruotsin tilanteeseen. Sanonpa, että komissio, niin kuin jo tiedätte, on tunnustanut Ruotsin erikoistilanteen ja on ehdottanut, että sisäiset siirrot Ruotsiin keskeytetään. Olen ollut perehtymässä tilanteeseen paikan päälle ja täysin ymmärrän hallituksen esittämät argumentit. Ruotsi oli ensimmäinen maa, joka tuki täysin meidän maahanmuuttopolitiikkaamme ja kun otamme huomioon kaikki sen tekemät toimet. Kun ajattelemme sitä, miten tilanne tässä sisäisten, sisäisten siirtojärjestelmässä kehittyy, niin totta kai otamme tämän tilanteen huomioon. Ennen helmikuun Euroopan neuvoston kokousta teemme vielä ehdotuksia. Niin kuin tiedätte, jokunen päivä sitten minä olin täällä Brysselissä Stockholmille kutsumassani kokouksessa ja siellä oli Tanskan, Ruotsin ja Saksan sisäministerit kävimme hyödyllistä keskustelua, tuloksekasta keskustelua ja sel- selkeytimme tiettyjä näkökohtia. Pyrimme välttämään kaikenlaisia hankaustilanteita rajoilla. Ministerit osoittivat yhteisymmärrystä ja yhteistyötahtoa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Aivan niin kuin kerroin, olen hyvin tietoinen tilanteesta paikan päällä ja olen jatkuvassa yhteydessä Morgan Johanssonin ministerin ominaisuudessa. No sitten edustaja Zippelin puheenvuoro. Tarkoituksena edustaja Zippel on saada käyntiin todellinen kumppanuussuhde keskeisten maiden kanssa. Näin voisimme paremmin hyödyntää myös rahoitusta näille kolmansille maille. Ja näin saamme politiikkaa syvyvoitetuksi. Totta kai tarvitsemme laillisia väyliä vaihtoehdoiksi tulijoille. 26. tammikuuta käynnistämme vuoropuhelun liike-elämän edustajien kanssa täällä Brysselissä. Puheenjohtaja Morais toivottavasti voi liittyä seuraamme tuossa hyvin tärkeässä kokouksessa. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on aihe, jota olemme toistuvasti korostaneet. Jos sitoutumista ei ole, niin ei ole toivoa ratkaisun löytymisestä näissä haastavissa aiheissa. Me tuemme näitä maita myös rahoituksen kautta. Me olemme perustaneet rahastoja, esimerkiksi Valetan erityisrahaston, Syyrian erityisrahaston ja Turkirahaston. Meillä on myös unionin budjetti ja myös jäsenvaltiot joutuvat osallistumaan tähän urakkaan. Tämä on yhteistyötä. Vaaditaan yhteisiä ponnisteluja, jollei unioni lainsäätäjänä sitten päätä lisätä yhteistyöbudjettia. Myös edustaja Ernst kysyi tästä. Me emme ole kaikesta tietenkään poliittisesti samaa mieltä, mutta olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää kunnioitusta maahanmuuttajien perusoikeuksien kunnioittamiseksi ja puolustamiseksi. Ajatellaanpa Tanskan tapahtumia, kun arvoomaisuutta ja koruja takavarikoidaan. Meidän käsityksemme on sellainen, että lakihankkeesta keskusteltaisiin tammikuussa ja ilmeisesti kuun loppuun mennessä laki hyväksyttäisiin. Me seuraamme tilannetta perehdymme lainsäädäntöhankkeeseen ja virallisesti vastaamme Tanskalle, kunhan laki on hyväksytty. Nekin jäsenvaltiot, jotka pitävät Tanskasta, ovat vastuussa. Ne ottavat vastaan, joutuvat ottamaan, ovat velvoitettuja ostamaan vastaan turvapaikanhakijoita oikeudenmukaisissa, kunniallisissa olosuhteissa ja heitä on kohdaltava oikeudenmukaisesti. Monet ovat kysyneet minulta Dublinista. Sanoin tästä jo jotakin alustuksessa, mutta palaan vielä aiheeseen. Komissio tekee maaliskuussa ehdotuksen Dublinin järjestelmästä. Kyse ei olisi enää vastuujakomekanismista, vaan myös solidaarisuusvälineestä jäsenvaltioiden kesken. On tarve jonkinlaiselle jakojärjestelmälle niin, että aut, lähestulkoon automaattisesti tämä jako jäsenvaltioiden kesken toimisi. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että Dublinia on uudistettava. Ja uudistuksen on oltava perusteellinen. Silloin kun Dublin synnytettiin, niin tilanne oli aivan toisenlainen. Me teemme työtä siinä hengessä, jonka aiemmin jo kuvailin, ja sitten kun olemme siinä vaiheessa, niin tukea ne toki tarvitaan. No sitten maaliskuussa teemme ehdotuksen järjestelmästä, kollektiivisesta lähestymistavasta humanitaarisiin toimiin, uudelleen sijoittamisiin, sisäisiin siirtoihin. Mitkä tavoitteet tässä ovat? Ensinnäkin varmistaa, että Euroopan unionin voi tulla laillisesti silloin, kun suojaa tarvitsee. Toiseksi tarkoitus on helpottaa eturintamassa olevien jäsenvaltioiden taakkaa. Kyse on myös isäntämaiden taakasta silloin, kun puhutaan kriisialueista. Haluamme antaa myös kannustimia kolmansille maille, jotta ne tehostaisivat yhteistyötään Euroopan unionin kanssa, mukaan luettuna maahanmuuton hallinta. Kuvailen nyt tilannetta tällä hetkellä Italiassa ja Kreikassa. Minä olin itse paikan päällä ja olen todella tarkkaan seurannut tilanteen kehittymistä. Tilanne todella elää, kehittyy, mutta vielä on paljon työtä tehtävänä Italiassa. Lampedusassa ja Trapani, Lampedusa ja Trapani ovat nyt käytössä. Muut järjestelykeskukset, Osalo ja Villa Sikanian järjestelykeskus voitaisiin avata tietojeni mukaan, jotka sain Italian viranomaisilta aivan tässä lähipäivien aikana. Kreikan tilanne tällä hetkellä, ensinnäkin Lesboksen saarella, vain Morjan järjestelykeskus on toiminnassa tällä hetkellä. Rakennustyöt ovat alkaneet sekä Lesboksella että Hersin saarella. Ja ministeri ihan muutama päivä sitten kertoi, että kaikki on sitten valmista ensi kuun alkuun mennessä. Kreikassakin rakennustyöt ja suunnittelutyöt järjestelykeskusten alueella alkaa olla valmiina. No sitten Schengenistä. Te tiedätte varmasti, että tämä on yksi aiheista, niin se on kulmakivi Euroopan integraatiossa ja kaikkien on sitä puolustettava. Paljon on huuja liikkeellä. Olen sanomalehdistä lukenut monenmoista mutta kerron teille, että tämä nyt ei liity pelkästään meidän velvollisuuteemme perussopimusten valvojina, vaan täytyy ajatella myös kansalaisia. Meidän on pelastettava Schengen. Schengen tällä hetkellä on vaarassa. Jos Schengen romahtaa, niin se on kyllä mielestäni lopun alkua koko Eurooppa-hankkeessa. Se, mitä me olemme viimeisen 60 vuoden aikana saaneet aikaiseksi. No pankkijärjestelmä, se ei ehkä ole ihan sama, samanlainen asia kuin Schengen. Schengen on siis pelastettava ja sen välineitä on käytettävä paremmin hyväksi. Jotkut sanovat, että Schengen on ongelma. He ovat väärässä. Ei Schengen ole ongelma. Schengen tarjoaa meille välineet, tarjoaa jäsenvaltiolle välineet, jotta raja, rajat ovat paremmin valvonnassa ja hallitut. Totta kai järjestelykeskusten on toimittava paremmin ja rajoja täytyy paremmin suojella. Mutta silloin kun puhumme rajojen suojaamisesta, niin täytyy selittää, että kyse ei ole uhkasta, kyse ei ole vihollisista, ei ole kyse siitä, että jäsenvaltiot käyttäisivät puolustusresursseja ja puolustaisivat EUn e aluetta. Me olemme moraalisesti velvoitettuja, poliittisesti ja institutionaalisesti sitoutuneita tähän työhön. Schengen siis on ja pysyy. Teemme kaikkemme, jotta näin on jatkossakin. Totta kai kyse on turvallisista rajoista. Kun rajoista puhumme, tämän mainitsin jo alustuksessani, me toivomme, että saamme tuloksia jo jopa aikaisemminkin, niin että Euroopan rannikkovartiosta, Euroopan rajavalvontavirasto saadaan valmiiksi jo etuajassa. Kenties seuraavalla kierroks, keskustelukierroksella voitte käsitellä tätä vielä. Kiitos puheenjohtaja. No sitten Kölnin tapahtumat. Me seuraamme tilannetta tärkeä aihe. Kyse on myös kansallisista ja alueellisista viranomaisista. Eilen yhdessä haastatteluistani Belgian televisiossa puhuin hyvin selkein sanakääntein tästä. Edelleenkin tutkinta on käynnissä meidän tietojemme mukaan. Ja vielä loppuun totean, että pitää välttää sitä, että ei synny sekannusta toisaalta pakolaisten ja toisaalta rikollisten ja terroristien välillä – heitä ei voi samaistaa. Jos joku on rikollinen, niin rikollisia kohdellaan rikollisina. Toimien on tultava arvioiduksi oikeudenmukaiseksi. Rikolliset kuuluvat vankilaan, sinne heidät laitetaan, jos heitä ei voida palauttaa. Emme saa tehdä vain yleistyksiä. Nyt me elämme hyvin kriittisen tärkeitä aikoja ja varmasti olette samaa mieltä siitä, että on oltava varovainen ja varmasti tilanne Saksassa selvitetään. Toivotetaan, että tämän tapaisia ilmiöitä emme enää näe jatkossa. Kiitos. Thank you, Commissioner. Sorry. Kiitos komission ja sen ikävät joudun keskeyttämään. Varmasti haluatte vastata jokaiseen kysymykseen, mutta nyt voimme nopeasti siirtyä myös muiden jäsenten esittämiin kysymyksiin. Jos kollegat nyt voitte pitää vielä kiinni tästä kahden minuutin puheajasta, niin suoriudumme tehtävästämme ennen kello 11.45. Edustaja Holmajer on ensimmäisenä listalla. Olkaa hyvä. Edustaja Holmajer. Kaksi minuuttia. Te olette listalla, olkaa hyvä. Somebody put you on the list. Joku teidän nimenne tänne listalle laittoi. Niin, Holmaier laitettiin listalle. It's night time that I'm on the list. no niin. Aika surrealistinen ilmapiiri. Täällä otetaan selfie-kuviakin. En nyt ymmärrä, mitä tässä oikein tapahtuu. Hieman nyt vakavuutta tähän käsittelyyn. Edustaja Holmaari, kaksi minuuttia maksimissaan. Um, I just wanted Kiitos. Halusin kysyä itse asiassa montakin asiaa. Ensinnäkin Frontex. Meillä on yhä paljon ongelmia näissä järjestelykeskuksissa ja meillä on paljon ongelmia palautusten kanssa äh, Kreikan rannikolta ja sen lisäksi on ongelmia myös päättää, äh, ketä ja minne ja kuka palauttaa. Voitteko te antaa meille hieman informaatiota tästä tilanteesta, kuinka tämä voitaisiin ratkaista? Ihmisiä, jotka eivät ole turvapaikan äh, hakijoita, heillä ei ole oikeutta tulla unioniin, että heitä ei lähetettäisi sitten Kreikan kautta Makedoniaan vai Serbiaan tai minnekä. Kuinka tämä ratkaistaan palauttamispolitiikassa? Toinen kysymys äh, aikataulusta. Meillä on tässä nyt äh, ajallinen ongelma, jos joka päivä, nyt on vielä kuitenkin talvi, Meillä on 3-4 tuhatta pakolaista, jotka tulevat Kreikan rannikolle. Emme me voi sanoa, että tämä olisi hallittua maahanmuuttovirtaa, vaikkakin me tiedämme, että me emme rekisteröi kaikkia, jotka tulevat Kreikkaan. Ja terroristit käyttävät väärin tätä maahanmuuttovirtaa ja, ja, sen, ja sen lisäksi sitten nationalistit väärinkäyttävät tätä ja väittävät, että kaikki maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat terroristeja. Eli meillä on todellakin nyt tässä aikapaineita. Meidän täytyy organisoida asiat paljon nopeammin ja selkeämmin sekä palauttamispolitiikasta ja siitä, kuka päättää, äh, koska esimerkiksi uudelleen sijoittelu äh, suunnitelma ei toimi. Suurimpaa osa ihmisistä ei ja mm, sijoiteta mihinkään. Voitteko te kertoa hieman tästä enemmän? Thank you. Um, colleagues, just... Kiitos kollegat. Jotta olisin oikeudenmukainen kaikille, minä suljin jo pitkän aikaa sitten listan. Kaikki, jotka nyt pyytelevät vielä puheenvuoroa, jotka ovat sitä pyytäneet viime minuuttien aikana, jopa sinä Thomas, te olette nyt ikään kuin varalistalla. Jos emme päätä tätä keskustelua ennen määräaikaa, niin ette voi käyttää puheenvuoroa. Jos aikaa jää, niin siinä tapauksessa kyllä. Näin olemme oikeudenmukaisia kaikille. Barbara, sinäkin olet varalistalla. Jos aikaa jää, niin sitten saat puheenvuoron. Seuraavana Juan Fernando. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä komissari Avramopoulos. Vähän huumoria. Kun tulin tänne parlamenttiin tänä aamuna, niin oli aikamoinen kaatto, sade ja pimeä, kun kuulin, että joku sanoi hyvää huomenta, niin minusta se oli vähän liioittelua. No sama komissiolle toivotan hyvää uutta vuotta, mutta eipä tässä paljon hyvää ole odotettavissa. Unioni ei ole nyt mitenkään hyvällä mielellä eikä hyvässä mallissa, erityisesti sinun sektorillaan ja sinun, sinun salkkuasi ajatellen. Kysymys kuuluu, on yhä suurempi ero lausumien ja hyvän tahdon ilmaisujen yhtäältä ja toisaalta tekojen välillä. Ristiriita on yhä suurempi, erityisesti eri toimielimissä. Päätös tehtiin Turkin osalta kolme miljardia euroa yhtäkkiä jostakin omistettiin Turkille pakolaisia auttamaan, mutta rahat eivät ole kuitenkaan pöydällä. Sama pätee muutamiin lukuihin, jotka koskevat henkilöitä, jotka olisi sisäisesti siirrettävä muihin maihin. Nyt näyttää siltä, että kestää 75 vuotta ennen kuin tuo suunnitelma sisäisten siirtojen osalta saadaan loppuun suoritettua. Tätä kuitenkin pidettiin mahdollisena komissiossa. Sama pätee tähän suunnitelmaa, jonka mukaan päivitettäisiin Dublinin asetukset ja mm, turvapaikkapaketit. Kyllä vain. Jotkut ovat sitä mieltä, että Dublin on vanhentunut ja, ja turvapaikkapaketti pitää päivittää, mutta tärkein asia tässä koskee sitä, että jäsenvaltiolta ei löydy poliittista tahtoa pitää kiinni sitovasta lainsäädännöstä. Dublinin asetus joka päivitettiin vasta viime kaudella. turvapaikkapaketti Viime kaudella myös päivitettiin ja Schengenin paketti päivitettiin viime vaalikaudella, joten ydinkysymys on se, miten te arvioitte sitä, mikä on Euroopan komission kyky saada aikaa rakentavaa ja vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat vastahakoisia, eivät halua pitää kiinni Schengenin ja turvapaikkapaketin säännöksistä. Ja sitten pitäisi kuitenkin vielä kerran, jälleen kerran päivittää turvapaikkapaketti ja Schengenin paketti. Eh, Mr. Coelho. Kiitos, edustaja Coelho. Obrigado, president. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Sanoitte aivan oikein, että tarvitaan solidaarisuutta jäsenvaltioilta. Komissio on ryhtynyt aivan oikeisiin aloitteisiin, mutta vastauksia puuttuu jäsenvaltioilta. Viime syyskuussa hyväksyimme sisäisten siirtojen järjestelmän. Tämän jälkeen 272 henkilöä on vasta siirretty. Kuinka voimme tästä ongelmasta selvitä? Portugalissa kansallisyhteiskunnan solidarisuuden kautta on perustettu 600 vastaanottokeskusta tai 600, itse asiassa 600 paikkaa pakolaisille, mutta olemme Portugalissa vasta vastaanottaneet 24 henkilöä, joille ja, ja, kun kuitenkin Portugali tarvitsee paljon enemmän paikkoja. Tässä on ongelma. Onko komissio niin komissio on ryhtynyt merkittäviin ulkorajatoimiin lokakuussa sekä Frontex että EASO, tukivirasto, pyysivät melkein 700 uutta virkaa ja uusia toimintapaikkoja. Käsittääkseni vain puolet näistä paikoista on nyt todella toteutuneet ja täytetty. Mitä aiotte tehdä sen suhteen edelleen? Esimerkiksi näissä järjestelykeskuksissa on ongelmia henkilökunnan osalta, kun ajatellaan turvapaikkakäsittelyä. Mitä aiotte tehdä sen kanssa? Sitten nämä 1,6 miljardia Kreikan auttamiseksi näitä liikuvia toimistoja varten sitten Eurodac-järjestelmä on vastaako se nykytilanteen tarpeita. Ja Schengenistä lopulta olen yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä sanoitte Schengenin osalta, mutta pystyttekö takaamaan meille, että komissio valvoo kaikkea sitä, mitä rajoilla tapahtuu? Me kyllä kunnioitamme jäsenvaltioiden oikeuksia ottaa käyttöön rajatarkastuksia, mutta pohdin tässä vielä, vastaavatko nämä rajatarkastukset Schengenin lainsäädäntöä. Välillä on poliisi, valvontaa, jotka ovat myyttumassa suurin piirtein pysyviksi järjestelmiksi Schengenin. Onko se ok? Mrs. Stevens. Edustaja Stevens. Kiitos eh, puheenjohtaja, komission jäsen. Täällä puhuttiin jo tästä haastattelusta eh, Flanderin televisiossa Tersaake-ohjelmassa. EUn ja, siinä puhuttiin EUn ja jäsenvaltioiden vastuusta. Mutta ydinongelma on se, että Kreikka, teidän oma kotimaanne ja Italia ovat avanneet takaoven Schengenille eh, ja massa maahanmuutolle. Komissio Euroopan turvapaikkajärjestelmän vaalijana ei vieläkään ole eh, puuttunut siihen, että nämä maat eivät toteuta sääntöjä. Herra komission jäsen, ainoa mitä te olette tehneet tällä maahanmuuttoagendalla on se, että olette yrittäneet kanavoida näitä, tur, näitä äh, maahanmuuttovirtoja ja antaneet kolme miljardia euroa Turkille. Nyt te ehdotatte rajavartiointia, joka sinällään on ihan hyvä idea. Mutta rajavartiosta saa oikeastaan vain päästä ihmiset sisään, eikä estää heitä tulemasta tai lähettämästä heitä pois. Eli ulkorajat jäävät avoimiksi. Toisin sanoen, teidän täytyy tehdä kotiläksynne uudelleen. Ja sulkekaa vihdoinkin rajat. Kiitos. Thank you, Mr. Dupree, please. Uh, merci, Monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisinkin nyt tässä sanoa, että olen täysin yhtä mieltä Lopes Aguilarin analyysin kanssa. Komission jäsen olemme tässä vähän niin kuin institutionaalisessa umpikujassa. Haluamme harjoittaa yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, mutta täytäntöönpano on täysin jäsenvaltioiden hyvän tahdon varassa. Ei tämä tule toimimaan. Institutionaalisesti tulee hetki, jossa on muutettava sääntö ja muuten eteenpäin ei päästä. Annan tästä esimerkin Sanoit, että vahvistetaan Schengenin informaatiojärjestelmä oikein hyvä, se on tarpeellista. Tullaan myös järjestämään systemaattisia valvontia ja tarkastuksia ulkorajoja myös EUn kansalaisille, mutta mitä hyötyä siitä on, jos jäsenvaltiot eivät to- toimita riittäviä tietoja koskevia, koskevien esimerkiksi näitä vierastaistelijoita? me yhtäältä asetamme pakollisen järjestelmän ja sitten toisaalta myös vaihtoehtoisen järjestelmän. Tästä on tehokkuus nolla lopputuloksena. On selvää, että säännöt on muutettava. Sitten Frontex. Sanoitte, ja olen siitä iloinen, sanoitte, että vahvistetaan Frontexin toimivaltuuksia. Hyvä, hyvä. Mutta mitä sitten muutetaan? Annetaan Frontexille aloite oikeus palautustoimissa, mutta kun sen on se, järjestettävä ulkorajavalvonta, sillä ei ole kuitenkaan resursseja jäsenvaltioita on kysyttävä, kuinka paljon saamme. Tarvitaan 900, jäsenvaltiota on 400 on aivan mahdotonta harjoittaa yhteistä politiikkaa, kun se riippuu jokaisen jäsenvaltion halusta täytäntöön panna nämä. Sitten vielä viimeinen asia, Turkki. Kiitoksia tästä myrkkyomennasta, jonka saimme komissiolta turvallisten maiden luettelon muodossa. Jos huomenna päätämme, että Turkki ei ole turvallisten maiden luettelossa, niin enpä tiedä millaisia ongelmia teille tulee Erdoganin kanssa. Jos taas sanomme, että se on turvallinen maa, niin voittepa nähdä, minkälainen merkki tämän Erdoganin otsan ja kuinka hän voi jatkaa kaikkia niitä operaatioita, joiden parissa hän puhailee. Sitten aivan täsmällinen kysymys. Onko olemassa sopimusta tai kuinka näette tilanteen, kun ajatellaan tämän taka, tätä takaisinottosopimusta EUn ja Turkin välillä, ja sitten toisaalta sitä, että Turkki on määritelty turvalliseksi maaksi. Jos Turkki ei ole turvallinen maa, niin mitä tästä takaisinpala- lähettämistä sopimuksesta tulee. Eli palautetaan ihmisen maahan, joka ei ole turvallinen. Niinkö? Kiitoksia. Thank you, Gerard. Uh... Kiitos, Gerard. Edustaja Kenichi. Grazie, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle läsnäolostanne ja alustuksestanne. Haluaisin kiittää teitä erityisesti tekemästänne työstä viime vuonna ylä, yhteistyö ilmapiiri parlamentin kanssa oli oikein hyvä, kiitän siitä. Terrorismiasiasta voisin sanoa, että se on ehkä yllättänyt meidät erityisesti toimintatapojensa osalta. Iskuissa eivät ne tulleet ulkopuolelta, vaan iskuista vastuussa olevit, olivat jo maissamme. Nyt haluaisin kysyä, mitä aikoo komissio tehdä ennaltaehkäisyn osalta niin, että voitaisiin ennaltaehkäistä radikalisoitumista ja internetin kautta tapahtuvaa rekrytointia voitaisiin torjua. Minun vaikutelmani niin se on, että ehkä ajattelemme, että muista maista tulevat mm, kotoutuisivat yhteiskuntiin, mutta näin ei ehkä ole. Tarvitaan siis koulutusta, kasvatusta, ennaltaehkäisiä vankiloissa. Miten aiomme toimia? Edelleen ennaltaehkäisyn saralta mielestäni olisi tärkeää tehdä työtä sen puolesta, että ennaltaehkäistiin tai sen järjestäytyneen rikollisuuden toiminta Europolissa juuri keskusteltiin terrorismin ja, ja kätkeytyneen rikollisuuden linkeistä myös mm, asekauppaa ja, ja muuta riittävät usein järjestäytyneen rikollisuuden to, toiminta, jolla toi, usein tuetaan terrorismia. Edelleen mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan lisätä yhteistyötä tietojenvaihdon alalla, tutkintatoiminnassa ja oikeusistuimen toiminnassa. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan torjua terrorismia vielä hyvin nopeasti pää maahanmuutosta. Täällä on nämä Italian järjestelykeskukset, mutta en ehkä niiden nimiä tässä nyt naisen, na, na, lausu Dublinin muutoksien pitäisi olla perusteellisia, että siitä saadaan solidarisuusväline. Vielä aivan viimeinen asia. Haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti alaikäisiin maahanmuuttajien. Heitä on kolmas osa. Kiitoksia. He pronounced them well because he's been there. Niin, äh, ääntäminen meni aivan oikein, koska hän on ollut paikalla. Edustaja Boni seuraavaksi. Panie komisarzu, e, dziękuję bardzo za takie... Kiitos oikein paljon kattavasta tilannearviosta. Vaikuttaa siltä, että komissio ja parlamentti tekevät hartiavoimin töitä näissä vaikeissa asioissa, kuten terrorismi ja pakolaiset. Mutta kaikkein hankalin onkin sitten tämä täytäntöönpano. Millä tavalla me toimimme esimerkiksi äh, informaation äh, vaihdon kanssa, ajantasaisen informaatiovaihdon kanssa liittyen rajat ylittäviin ihmisiin. Meidän pitäisi tehdä enemmän Schengenin informaatiojärjestelmän ja älyrajojen suhteen. Mitä voimme tehdä, jotta voisimme pakottaa lain edustajat ja poliisiviranomaiset vaihtamaan informaatiota, ja samoin kuin tiedustelupalvelut. Meillä ei ole tällaista kattavaa tiedonvaihtoa. Sen lisäksi olisi jo aika, että me saisimme eurooppalaisen rajavartiostojärjestelmän käyntiin. Monet jäsenvaltiot eivät tiedä tästä vielä mitään. Meidän täytyy nyt ymmärtää, että monet ajatukset ovat hyviä. Me voimme heitellä ilman tuhansia ajatuksia, mutta se mitä me tarvitsemme on täytäntöönpanoa sekä johtajuutta. Um, Anna Head, please. Anna Head. Tack så mycket. Kiitos. Jotta EU voisi ottaa vastaan nämä pakolaisvirrat, niin silloin kaikkien jäsenvaltioiden täytyy olla solidaarisia, ja se ei tilanne ole tänään. Me olemme puhuneet erillisistä ehdotuksista ja ratkaisusta tänään, mutta meidän täytyy puhua siitä, mitä me teemme, mikäli kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu tähän. Ja esitänkin saman kysymyksen kuin Fernando. Mitä komissio tekee? Millä tavalla komissio keskustelee niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät osallistu solidaariseen pakolaispolitiikkaan ja mitä seuraamuksia tästä tulee? Vain muutama jäsenvaltio kantaa tämän suurimman vastuun pakolaisista tänä päivänä ja minun kotimaani on yksi niistä. Me otamme esimerkiksi vastaan eniten yksin tulevia alaikäisiä lapsia ja teemme tämän mielellämme. Ei taloudellinen kysymys tässä ole se suurin huoli, vaan suurin huoli on se, että meillä ei ole tarpeeksi opettajia, meillä ei ole tarpeeksi tilaa kouluissa. Nämä ovat myös tärkeitä kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun puhumme näistä kysymyksistä. Mutta mitä me teemme, mikäli emme kanna yhdessä solidaarisesti vastuuta? Kiitos Anna. Jotava, Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta minunkin puolestani komission sen. Toivon, että vuosi 2016 on meille kaikille parempi kuin edellinen. Ja mahdollisuuksien mukaan hoitaisimme nämä maahanmuuttokysymykset. Minulla olisi muutama kysymys, joihin haluaisin konkreettisia vastauksia myös. Ensinnäkin, miten kommentoitte tiettyjen hallitusten halua sulkea rajansa kerta kaikkiaan? Minkälaisen vastauksen annatte näille jäsenvaltioille? Ja toinen kysymykseni kun ajattelemme uuden viraston toimintaa, josta ehdotukset tulivat ennen vuoden vaihdetta. Nythän yhä useammalla maalla on ulkorajoja. Me puhumme myös Schengenin ulkopuolisista maista, Bulgaria, Romania ja Kroatia tästä esimerkkeinä. No sitten Turkkiin liittyen on esitetty jo monia kysymyksiä. Onko komissio tilan, tehnyt uudelleen tilannearviota sitten viimeisimmän huippukokouksen? Miten tilanne on muuttunut tässä maahanmuuttokysymyksessä? Meillähän on maa- ja merireitin lisäksi muitakin reittejä. Nyt on esimerkiksi jokireitti Vulkarian alueen kautta. Sieltä on viime päivinä tullut paljon alaikäisiä lapsia ja tämä on aivan huolestuttavaa. Please. Eli. Schlein, olkaa hyvä. Yes, thanks. Um... Kiitoksia, hyvä komission jäsen tunnustan äh, komission ponnistelut äh, pakolaisten suojausajassa, mutta suoran sanottuna tämä ei kuitenkaan toimi. Tämä on noidan kehää. Järjestely, järjest, järjestelykeskusjärjestelmän toteuttaminen niin Italiassa on pahentanut tilanne, että nyt ihmiset jaetaan niihin, jotka voivat päästä ö, äh, sisäisiin siirtoihin ja, ja siihen järjestelmätoihin ja niihin, jotka eivät voi. Eli syrjitään kansa kansalaisuuden perusteella kuitenkin pakolaisoikeus, oikeus on yksilöllinen ja muut lähetetään sitten piilätyskeskuksiin niin eikä heille kerrota heidän oikeuksiin, niin heitä voidaan pitää siellä jopa vuoden, jos he pyytävät turvapaikkaa. Kuinka varmistatte, että heidän ihmisoikeuksia noudatetaan tässä uudessa menettelyssä? Se, joka voi olla osallistua tähän sisäisiin siirtoihin. Hänet pakotetaan antamaan sormenjälkiä, eikä hän kuitenkaan kertoa tulevaisuudesta. 200 eritrealaista eilen osoittivat mieltään Lampedusalla, eivätkä häntä halunneet antaa sormenjälkiä, jos turvapaikanhakijoille ei kerta ollenkaan varmasti hänen tulevaisuuteen, niin kuinka voitte kuinka, voitte, kuinka ihmettelette, että he eivät pelkä, pelkää antaa sormenjälkiään hyvin myöhässä tulee myös nämä käsittelyt. Meidän on tietenkin helpotettava painetta etulinjamaista edelleen. Ei, eh, ei, ei riitä, että 190 siirretään Italiasta, kun 100 000 piti siirtää. Kuinka monta paikkaa joku kukin jäsenvaltio on tarjonnut sisäisten siirtojen varten? Edelleen on kiireisesti uudistettava Dublinin järjestelmä. Se oli tekopyhä alusta asti. Siinä pantiin kaikki paino, kaikki taakka rajaa ja valtioille. Meidän on tehtävä pysyvä pakollinen järjestelmä. Ei voi vain hyötyä unionin osallistumisesta kantamatta kuitenkaan omaa osuutta vastuusta. Meidän on hyödynnettävä vastavuorista tunnistamista turvapaikkastatuksesta, koska ei, ei voi olla, että turvapaikanhakijat maksavat eroista valtioiden välillä. Tarvitaan myös laillisia varmoja reittejä päästä tänne, jos he tulevat tänne jo kuolleena laittomia reittejä varten, niin sitten on sanottava, että, että kansainvälinen suoja ei EU:ssa ole mikään oikeus. Edustaja Jimenez. gracias, presidente, y gracias y Kiitoksia ja oikein hyvää uutta vuotta, hyvä komission jäsen. Kyllä tästä tulee hyvä uusi vuosi meille meillekin Euroopalle. Olen oikein iloinen siitä, kun sanoitte, että tor- terrorismin torjunnasta tulee prioriteetti komissiolle ja että budjettia nostetaan terrorismin torjunnassa. Haluaisin konkreettisesti tietää, kuinka tässä voidaan toimia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan ottaen huomioon myös iskut ja uhrit, joita olemme nähneet äh, Turkissa. Turkissa oli salaisia uhreja ja muissakin maissa on ollut iskoja. Kuinka voidaan konkreettisemmin välttää tällaiset kuolemantapaukset Euroopan ulkopuolelle, mihin toimiin aiotaan ryhtyä. Sitten uhreista puheen olen, mielestäni he symboloivat Euroopan unionin perusarvoja ja oikeuksia vapauttaa ja demokratiaa elämää. Mielestäni niitä ei riittävästi puhuta uhrien oikeuksista. Olen jo vuosia pyytänyt direktiiviä koskien ja terrorismin uhreja, niin esimerkiksi direktiivi, joka suojelisi meitä kaikkia uhreja, kenestä tahansa voi tulla uhri. Haluaisin tietää, milloin komissio aikoo esitellä meille tämän eurooppalaisen terrorismin uhreja koskevan direktiivin. Euroopan parlamentti on sitä jo pyytänyt ja tulee sitä varmasti tukemaan. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Valero, please. Kiitos, edustaja Valero. Tack så mycket. Eh, Kiitos, eh, puhun ruotsia, joten eh, ja teen ehdotuksen komission jäsenelle. Eli puhun ruotsia. Te sanoitte, että tekisitte ehdotuksia, mitä tulee palauttamisiin. On olemassa suuri ryhmä ihmisiä, nyt kun tulee niin paljon uusia, niin myös tätä palauttamista nopeutetaan. Mutta se ryhmä, josta minä olen kaikkein eniten huolissani, ovat ne, jotka ovat olleet jo erittäin kauan meidän maissamme, jotka ovat saaneet kieltävän päätöksen, mutta heidän palauttamistaan ei ole voitu toteuttaa. Ja tätä on jo tapahtunut kymmenen vuotta, mutta silti palauttamispäätös on vielä tekemättä. Minusta pitäisi olla jonkinnäköinen raja sille, kuinka kauan ihmiset saavat jäädä maahan ilman, että he saavat oleskelulupaa, kun ei kuitenkaan ole kysymys heidän omasta viastansa, vaan kysymys on siitä, että tämä kyseinen maa äh, on liian äh, levoton tai siellä on sota ja tätä ihmistä ei voida lähettää takaisin. Eli haluaisin, että komissio ja se muistaisi myös nämä ihmiset, kun puhutaan palauttamisesta, että ei tule sellainen tilanne, jos me yritämme päästä eroon kaikista, jotka ovat saaneet kieltävän päätöksen, riippumatta siitä, mikä tilanne heidän kotimaissaan tänä päivänä on. Thank you. Mrs. Winberg, please. Edustaja Winberg. Tack, ordförande. Kiitos eh, puheenjohtaja ja komission jäsen. Sanoit tässä aikaisemmin, että tilanne muuttuu pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja varmasti kaikki voimme tämän allekirjoittaa. Minun kotimaassani Ruotsissa olemme tavoittaneet jo kaikki mahdolliset rajat. Tehän tiedätte, että me olemme nyt ottaneet käyttöön eh, rajavalvontaa ja eh, henkilö ID-korttivalvontaa. Ja Ruotsi on ottanut vastaan niin paljon pakolaisia, niin eh, meidän pääministerimmehän kysyi, voisitteko te ottaa takaisin 25 000 pakolaista ja jakaa ne eh, muihin jäsenvaltioihin. Eli onko tämä nyt uusi tapa, että jollain jäsenvaltiolla on liikaa pakolaisia ja sitten ne halutaan antaa takaisin jaettavaksi muille? Sitten Frontex, se, että kolminkertaistetaan määrärahat Frontexille – ja Frontexhan työskentelee 98 prosenttisesti ajastaan tutkimus- ja pelastustehtävissä, joten on aika helppo nähdä, että ei tämä vähennä äh, maahanmuuttovirtoja Eurooppaan. Eilen nyt sitten toivota sitä, että Turkki, joka tässä toimintasuunnitelmassa ottaisi kontolleen äh, valvontatehtävät ja tutkimus- ja pelastustehtävät ja ehkäpä ottaisi vielä vastaan takaisin Turkkiin näitä mm, turvapaikanhakijoitakin. Aina voi toivoa. Schengenin aika on ohitse. Mehän näemme, että maa toisensa perään on ryhtynyt toimenpiteisiin, koska he, ne eivät enää selviä. Haluaisin ottaa esiin myös kysymyksen, jonka Viki Meijer esitti näistä uusista ilmiöistä. Me olemme kuulleet äh, jo esimerkkejä Saksasta ja Ruotsista. Tämä on ihan kauheaa. Eli ulkomaalaiset miehet suurissa ryhmissä äh, kopeloivat naisia jopa raiskaavat heitä. Ja sekä media että poliisit ovat peitelleet tätä. Ruotsissa poliisi jo vuonna 2014 sai ilmoituksia tästä, silloin tämä ilmiö käynnistyi. Ja minusta tämä on ihan kauhea, minua oksettaa tämä. Ja missä kaikki feministit ovat tässä huoneessa? Eikö kukaan sano tästä yhtään mitään? Kiitos. And Mr. Peterson. Edustaja Pedersen. Tack. Äh, Kiitos. Voisin aloittaa kiittämällä sitä työstä, mitä komissio tekee. Tämä on ehkäpä kaikkein raskain työ tällä hetkellä, joten äh, kiitokset kaikesta näistä työstä näiden haasteiden edessä. Olen samaa mieltä äh, teidän huolenaiheestanne siitä, että vuodesta 2016 voi tulla vielä rankempi kuin aikaisemmin. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja eh, sen sijaan, että jokainen jäsenvaltio yrittää löytää omia ratkaisujaan. Ja eh, ymmärrän, että komissio reagoi nyt tähän lainsäädäntöehdotukseen, joka Tanskassa on käsiteltävänä. Hyvin harvoin Tanska on kansainvälisten lehtien etusivuilla. Haluaisin vain sanoa komission jäsenelle, että eivät kaikki tanskalaiset ole erityisen ylpeitä siitä, mitä Tanskassa nyt tapahtuu, ja odotamme mielenkiinnolla, mitä komissio tästä sanoo ja miten komissio tilannetta arvioi. Haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne Schengenistä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy suojella Schengeniä, joka on yksi kaikkein suurimmista eduista, jota tällä yhteistyöllä on saavutettu. Ja olen todella huolestunut tästä lumipallovaikutuksesta, joka tuntuu olevan käynnissä koko Euroopassa, jossa jäsenvaltiot ottavat käyttöön rajavalvontaa. Ja tuntuu, että tämä on karkaamassa käsistä. Ja tuntuu tavallaan että meidän täytyisi tehdä enemmän, että löytäisimme yhteisiä ratkaisuja, koska se on ainoa oikea tie eteenpäin. Ja haluaisinkin kysyä komission jäseneltä, haluaisitteko te vielä syventää tätä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin ylläpitää Schengen, jotta voidaan välttää se, että jäsenvaltiot ottavat yksi toisensa perään rajavalvonnan käyttöön ja sitten tämä lumipallo vyöryy vyörymistään. Joten meidän täytyy jollain tavalla voida varmistaa tämä yhteistyö ja sen jatkuminen. Kiitos. Okay, thank you. So colleagues, just, um... Hyvät kollegat, ensinnäkin suuret kiitokset kaikille. En tiedä, tiedättekö, mutta kaikki todella pitäytyivät kahdessa minuutissa aika lailla hienoa. Kiitos tästä. Näin me voimme käydä keskustelussa kaksi kierrosta. Ensimmäistä kertaa muistaakseni komission jäsen voi nyt aivan tällainen, tällä tavalla järjestäytyneesti, sivistyneesti vastata lähestulkoon kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Meillähän on tämä pitkä varalista. Jos kollegat nyt auttaisivat, eivätkä sinnikkäästi vaatisi puheaikaa. Meillä on siis varallista. Nämä henkilöt ovat pyytäneet puheenvuoroa tässä viimeisen puolen tunnin aikana. Kaikki ovat puheenvuoroa pyytäneet, eli varallista aika lailla pitkä. Jos nyt käyttäisitte mahdollisuutta osoittaa, mikähän oikea sana tässä olisi, suurta uusi vuosi, hieman sanat ovat kadoksissa. Ei nyt, ei oikea sana ole varauksellisuus, vaan jonkinlainen gravitaas tai jotain sen kaltaista. Eli jos toimisitte näin, niin sitten komission jäsen voisi myös vastata. En halua, että yksityiskohtaisia kysymyksiä jää vastaamatta. Jos nyt komission jäsen voitte vastata, teillä on nyt hieman äh, enemmän aikaa aina kello 11.45 saakka. Kiitos kollegoille, jotka ovat äh, nyt luopuneet omasta puheajastaan. Te pääsette seuraavalla kerralla sitten listalle. Well, uh... I don't hide that I'm uh, <clears throat> more inspired now. No niin, nyt tunnen olevan inspiroituneempi kuin silloin kun tulin. Nämä kysymykset ovat minua tässä inspiroineet. Aivan ensimmäinen kommentti tässä keskustelussa olisi se, että tämä, tässä talossa te olette kaikki hyvin kiinnostuneita tästä. Haluatte ilmaista, ilmaista asioista poliittisesti ja, olet, ja tämä on teille tärkeä aihe. Minun ajatukseni olivat tässä hyvin kirkkaana. En nyt haluaisin mennä näihin kysymyksiin. Henkilöt, jotka saapuvat veneillä Kreikkaan, heidät pitäisi välittömästi toimittaa järjestelykeskuksiin. Järjestelmän on aloit, aloitettava toimimaan näin välittömästi. Näin ei alussa ollut. Kuusi kuukautta on hukattu ja tänä aikana yli 6500 henkilöä ylitti mereen erittäin huonossa olosuhteissa, eivätkä löytäneet tullessaan mitään järjestelmää, millä heidät olisi toivotettu tervetulleeksi, vaan sieltä he lähtivät sitten vaeltamaan Eurooppaan jotakin kuukausia sitten täällä sanottiin, että Eurooppa ja kaikki jäsenvaltiot yllättyivät tästä. No, en ole kovin optimistinen tämän jo vuoden osalta. Pelkäänpä, että jos täältä naapurustossa jokin muu maa joutuu epävakaaseen tilanteeseen, niin ihmisiä tulee vielä enemmän, että meidän pitää olla vaalumiina. Meidän on suojeltava rajojamme ja täytäntöönpantava politiikkaa. Järjestelykeskuksessa pitäisi rekisteröinti ja jälkeen ottaminen aloittaa välittömästi, jos turvapaikkaa pyydetään. Menettelyn on aloitettu alettava ja sisäisten siirtojen on aloittava. Järjestelmä ei toimi, niin kuin sanoitte, ja vahvistan sen vetoon ja sen valtioihin niin, että ne tekisivät enemmän yhteistyötä tässä asiassa. Aivan oikein sanoit totesitte, että täytäntöönpano on ongelma. Se juuri on ongelma täällä parlamentissa ja komissiossa. Me olemme tehneet sen, mitä meidän pitikin tehdä ja näin jatkamme, mutta jos jäsenvaltiot tai muutamat hallitukset ovat oman kansallisen poliittisen agendansa sitomia, niin eihän tästä mitään tule. Sitten siihen, mitä aikaisemmin sanoin, nyt tänne tulee henkilöjä, ja jos heillä ei ole turvapaikka-oikeutta tai he eivät hae sitä, on palautettava heidät takaisin. Olette aivan oikeassa. Aika on tärkeä kysymys. Joka vaiheessa, rekisteröinnissä, siirroissa, palauttamisessa tarvitaan kapasiteettia, jos tarpeen on myös pidätettävä henkilöitä tietenkin ihmisellä, inhimillisellä tavalla. Edustaja Holmeier, nämä palautukset olette aivan oikeassa siinä. Viime kuukausina olen Marokosta Pakistaniin matkustanut ympäriinsä. Molemmista maista tulin takaisin. Minulla oli paljon sitoumuksia, paljon lupauksia, lupauksia ja, ja kukkiakin mukana, niin, mutta seuraavana päivänä ei tapahtunut kuitenkaan mitään. Ja ensimmäiset operaatiot epäonnistuivat. Pakistan ei halunnut ottaa takaisin omia kansalaisiaan. Joten meidän piti vielä jatkaa tätä painostamista ja lähteä viemään sitä eteenpäin ja edelleen se on kesken. Meillä on tässä Arkalon tässä asiassa ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on yhteiskomitea, jonka Tarkoituksena olisi saada aikaan myönteisiä tuloksia. Marokon kanssa aloitamme vuoropuhelun. Meidän on ohjattava ulkopolitiikkaamme paremmin näiden maiden kanssa. Haluan palata jälleen sinne aivan muutaman viikon sisällä. Italiasta ja Kreikasta sisäiset siirrot. Meidän on tunnustettava, että kun ajatellaan pakolaiskriisin alkua, niin nyt on sanottava, että nyt nämä molemmat maat ponnistelevat, he eivät ole yksin, olemme siellä, autamme, tuemme heitä, autamme näille maille, mitä ne tarvitsevat. Siitä, puhuttiin, siitä puhuinkin alussa. Jatkamme tällä linjalla. Kreikassa sisäisen siirtoon valmiita olevia ehdokkaita on 531 ja Italiassa 181 jäsenvaltio jäsenvaltioiden on vahvistettava lupauksensa. 590 Kreikka, 1100 Italiaa varten. Menettelyitä on parannettu. Yhteistyöhenkilöt tapaavat pian Kreikassa ja keskustelevat tästä. Sitten Italia. Tilanne. 190 sisäistä siirtoa. Italiassa suurin haaste merkitsee sitä, että Koko ajan tulee lisää ihmisiä, joten sisäisesti siirtoja ei voida paljon tehdä. Kun ihmiset tulee Italiaan ja he eivät hae suojaa, on tärkeää palata heille pian. Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä kuuluu tähän kategoriaan. Jäsenvaltioiden on investoitava enemmän sisäisten siirtojen prosessiin. Näin ei nyt ole Kreikan osalta. Haluaisin selventää yhtä asiaa. Pari kollegaa kysyivät siitä, edustanko Kreikkaa täällä. En edusta, mutta voin sanoa teille, että, e- että edustan Eurooppaa. Kreikassa käyn Kreikassa hyvin usein, annan neuvojani ja ohjeita. Ja voin kertoa teille, että tilanne on muuttumassa. Toivomme, että tämän kuukauden aikana – he täyttävät kaikki sitoumuksensa ja järjestelmät toimii asianmukaisesti kentällä. Vain 82 siirsiäistä siirtoa Kreikassa, se on hyvin vähän. Tarvitaan myös koordinointia toimintaa UNHCRn kanssa. Tarvitaan järjestelykeskukset, jotka toimivat täysin, täydellä kaasulla ja näin maahanmuuttajat, jotka tulevat Kreikkaan, eivätkä pyydä tukea. Tällä hetkellä neljäs osa tulijoista on, ovat tällaisia. Sitten jäsenvaltioista. Niidenkin on investoitava enemmän tähän sisäistä siirtojen prosessiin. Tavoitteena on saada aikaan kunnollisia tuloksia helmikuuhun mennessä neuvostokokouksen mennessä. Lopes Aguilar, hyvää uutta vuotta toivottelitte. Minä vältin sen sanomista. Meidän kannattaa kuitenkin olla optimistisia. Olet varmaan yhtä mieltä siitä, että optimismi on se viimeinen puolustuslinja, joka meillä on tässä hyvin traagisessa todellisuudessa. Meidän on kaikkien oltava tietoisia tilanteesta, mutta suoraan sanottuna vaikka tämä sanoinkin aikaisemmin, olen elämässäni optimistinen, mutta kun tiedän, mikä tilanne on, ja kun arvioin tilannetta tuolla maailman kolkalla, niin en kyllä voi olla kovin optimistinen. Silti meidän on pyrittävä valmistautumaan hyvin. Sitten Turkki. Kuten sanoin, Tilanne ei ole vielä valmis. Me hyväksyimme toimintasuunnitelman, niin kuin kaikki tiedätte, mutta meidän on vielä saatava tuloksia aikaan. Ensinnäkin meidän on ryhdytettävä nämä virtaukset ja saatava aikaan tehokkaampaa ihmiskauppien toiminnan torjuntaa niiden tukikohdissa. Me emme tule tässä lannistumaan ja jatkamme vuoropuhelua toimintaamme. Sitten siitä, mitä edustaja Koeli sanoi, asiantuntijat ovat kyllä, niitä heitä on liikaa, mutta he ovat kyllä tulossa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuo turvapaikkamenettelyssä pidetään täysin kiinni. Pitää olla saatavilla laitteita ja varusteita niin, että voidaan tehdä turvallisuustarkastukset järjestelykeskuksissa ja muualla on täyden, täysin voitava varmistaa sormenjälkien otto ja maahanmuuttajien asiakirjat ovat täysin välttämättömiä. Sitten järjestelmäiset tarkastukset Schengenin tietojärjestelmää vasten tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset turvallisuusuhat. Eilen hyväksyimme tärkeän kreikalaisen pyynnön. Kreikka pyysi 90 sormenjälkekoneetta, Eurodakkonetta lisää. Sitten edustajan kysymyksiin. Voisitteko kertoa, onko olemassa muuta vaihtoehtoa kuin korostaa sitä, että on löydettävä yhteinen vastaus, eurooppalainen vastaus? voin vakuuttaa teille, että teen kaikkeni, jotta jäsenvaltiot hoitavat oman osuutensa. Tulevaisuudessa kaikkien uusien ehdotusten tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista oikeusjärjestelmää. Mainitsitte muitakin asioita turvallisista maista, Turkista. komission sitä mieltä, että Turkki täyttää olosuhteet ja ehdot turvapaikkamenettelyn osalta siinä mielessä, että sitä voidaan pitää turvallisena maana. Toki tässä on takeita niin, että varmistetaan, että ne Turkin kansalaiset, jotka todella tarvitsevat kansalaista suojelua, niin he eivät nyt ikään kuin putoa tästä verkon, turvaverkon läpi. Tämä ei suoraan liity Euroopan unionin Turkin yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Esimerkiksi Euroopan unionilla ei ole mitään sitoumuksia Turkia Turkin kohtaan, joka estäisi Euroopan sisäisten keskustelujen tulokset tai vaikuttaisi niihin. Sitten takaisinotto, sopimus ja turvalliset maat, siitä vielä lisää. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että tällaisen sopimuksen kautta olisi helpompaa palauttaa laittomat maahanmuuttajat. Tarvitsemme sitä, mutta jäsenvaltioiden on vielä arvioitava yksittäiset tapaukset tarvittaessa. Hyvät kollegat, olen yhtä mieltä arviointini kanssa. Kukaan ei voi ohittaa sitä, että jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanosta vastuussa. Näin ei aina käy, mutta panen merkille, että käytännössä jäsenvaltioiden välillä on lisää yhteistyötä ja EU-kontekstissa ne tekevät enemmän yhteistyötä, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, koska jäsenvaltiot tietävät, että mitä muita ratkaisua ei ole, on pakko tehdä yhteistyötä. Tämä pätee myös tietojen vaihtoon. Jotkut teistä mainitsivat sen, se on erittäin tärkeä asia. Minun salkkuuni kuuluvat myös turvallisuuskysymykset ja voinpa kertoa, että tässä on kuilu. Jotkut, eivät ehkä kaikki, mutta jotkut jäsenvaltiot pitävät parhaat tiedot itsellään. He haluavat antaa tiedustelutietoja muilta, muilta, mutta eivät anna niitä sitten jakoon itse. Annan yhden esimerkin. Yksi iskun, Pariisin iskun tekijöistä, tai yksi tai kaksi heistä olivat ylittäneet neljän jäsenvaltion rajat ja kolmen Länsi-Balkanin maan rajat. He olivat luettelolla, he pääsivät Belgiaan, ja tekivät tämän rikollisen teon. Jos viranomaiset olisivat vaihtaneet tietoja, heidät olisi jäljitetty ja pidätetty. Toivon, että tekin voitte auttaa. Teillä on merkittävä rooli, te toimii ainoastaan Brysselissä ja Strasbourgissa, vaan myös kotimaissanne ja olette yhteydessä viranomaisiinne. Joten on hyvä, että nämä viestit täältä myös sitten saavuttavat teidän kotimaanne. Edustaja Boni. Näinhän sanoitte, näinhän sanoin aikaisemminkin ja olen aivan yhtä mieltä teidän huomioistanne. Sitten edustaja Kinichi, kiitoksia tästä huomautuksesta olen, saan rohkaisua näistä sanoista ja näin voin vain parantaa omaa Italian taitoa. Niin että kiitoksia vain kommentista. Ensi kerralla, ensi kerralla voin vastata teille italiaksi. No niin, sitten järjestäytynyt rikollisuus ja radikalisoituminen, sen ennaltaehkäisy, tämä on tärkeä prioriteetti ja teemme sen suhteen työtä. Kuten tiedätte, olemme järjestäneet rakenteellista yhteistyötä internetin palveluntarjoajien kanssa. Täällä se oli tietenkin suljetuin ovin järjestetty kokous. Siellä oli mukana jäsenvaltioiden sisäministerit. Me kävimme suoraa, vilpitöntä, eh, rehellistä keskustelua ja saimme aikaan tuloksia. Teemme edelleen työtä heidän kanssaan, jotta voisimme torjua radikalisoitumista. Se on yksi merkittävimmistä uhista, erityisesti Euroopassa. Odotan edelleen mahdollisuuksia tehdä työtä Monikan ja teidän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa terrorismidirektiivin osalta. Siitä, mitä Elis Lain sanoi, tuloksiahan tästä järjestelmästä saadaan vasta sitten, kun se alkaa, al, alkaa toimimaan. Ja, mm, se, ja turvapaikkamenettelyjärjestelmän kautta voidaan vakuuttaa maahanmuuttajat siitä, että sen tarkoitus on suojella heitä. Sitten uhr, uhreista. Tehän tiedätte, että meillä on direktiivi, joka koskee rikoksen uhreja. se on Vera Jourovan salkun alainen asia. Meillä on säännöksiä myös terrorismidirektiiviehdotuksessa. Ja sitten eh, edustaja Petersen, kiitoksia sanoistani ja tuestanne. Tietenkin jatkan vuoropuhelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Vielä Schengenistä. Eihän tässä ole kyseessä ainoastaan turvallisuus ja maahanmuutto. Jos eh, rajat suljetaan, talous on pelissä – taloutta uhataan. Ne, jotka puhuvat Schengenistä ja, ja tapa, jolla he siitä puhuvat, olen nimittäin hiljattain kuullut eurooppalaisten poliitikkojen sanon, että Schengen ei koskaan ole toiminut ja että Schengen on kuollut, niin pitääpä muistaa, että kyllä Schengenin tulevaisuuteen liittyy muitakin Maria teen työtä ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja uskon vuoropuheluun ja kuten sanoin, en aio luovuttaa. Lopuksi vielä puheenjohtaja muutamia yleisiä poliittisia huomioita. Meidän on myönnettävä, että pakolaiskriisi ja kaikki mitä siitä seuraa vaarantavat koko Euroopan unionin ytimen. Se uhkaa kohesioita, solidaarisuutta ja koko tätä Euroopan unionin hanketta. Ei ole mitään vaihtoehtoja. Meidän on yhdessä EU:n pidettävä kiinni Euroopan yhdentymisprosessista tai sitten palautamme Euroopan takaisin pimeään menneisyyteen. Miksi käytän näin vahvoja sanoja? Siksi, koska tämä kriisi on varsinainen törmäystesti Euroopan instituutioille, poliittiselle järjestelmälle, jäsenvaltioille ja kansalaisille Euroopassa. Nyt on aika tehdä rohkeita päätöksiä, jakaa vastuutta ja antaa solidaarisuudelle sisältöä. Meidän on käytettävä kaikki mahdolliset keinot, joita meillä on käytettävissä ne on, jotta voimme välttää takapakki. Ei tämä ole mikään kana- ja munapeli. Meidän on mentävä eteenpäin ja lisättävä sisäisiä siirtoja, vahvistettava palautuksia, saatava järjestelykeskus to- toimimaan, normalisoitava Schengen ja suojeltava ulkorajoja. Meidän on saatava aikaan tuloksia, kaikkien jäsenvaltioiden on saatava aikaan tuloksia, mutta lisäksi on katsottava eteenpäin ei voi olla niin, että teemme vain työtä kriisimoodissa, vaan meidän on ajateltava ja pohdittava uudelleen mm, olemassa oleva poli- toimintapolitiikka. Ja siksi, kuten sanoin, ma- maaliskuussa aloitamme Dublinin järjestelmän uudistukset ja on saatu aikaan kunnollinen kattavan maahanmuuttojen paketti ja sisäisten siirtojen järjestelmä. Nyt on osoitettava johtajuutta ja, puutut, ja toteuttava huomioon kansalaisten pelot ja osoitettava, kuinka dynaamisesti päästään eteenpäin. On hyväksyttävä, tehtävä merkittäviä päätöksiä, eikä pidä sortua populistien, xenofobien, nationalistien ja muiden eh, seirenen lauloihin. Nyt on todella eh, annettava eurooppalaisesta suuntaan. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Commissioner. I don't think it's uh, my job to... Kiitos komission sen. Ei varmaankaan ole minun tehtäväni lähteä toistamaan sitä, mitä jäsenet hyvin kaunopuheisesti sanoivat. Varmasti kysymykset heijastelivat myös valiokunnan huolia. Minun tehtäväni on varmistaa se, että saamme mahdollisimman paljon yhteistyötä ja vuoropuhelua teidän ja tiiminne kanssa. Uskon, että Tämä myös toteutuu teidän ja tiiminne kanssa. Kyse ei ole vain näistä suurista palikoista, Dublinista, Schengenistä, vaan myös täytäntöönpanosta ja kaikista, kaikista niistä kysymyksistä, jotka mainitsitte. Tämä jäsenetyn vuoropuhelu oli paljon parempi kokemus kuin mitä aiemmat. Saimme kuulla myös yksityiskohtaisia vastauksia. Kiitos Dimitris.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 three single votes. Colleagues, if, if everyone's ready, we can... Kollegat, jos kaikki ovat valmiita, voimme äänestää. Oletko kaikki nyt paikoillaan? Kello on 11.45. Jos kaikki nyt istuutuisivat, niin pääsemme äänestämään. Onko kaikilla äänestyskortti? Jos jollakin ei sitä ole, voitteko nyt ilmoittaa? Kukaan ei ilmoita kortin puuttumisesta, joten eteenpäin. Kolme äänestystä. Ensinnäkin täytäntöönpano päätös Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskevasta sopimuksesta. Esittelijä Silvi Ivon Kaufman. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron äänestystä? Ei. Kiitos tästä. Voimme äänestää. Yksi äänestys, hyvät kollegat. Äänestys alkaa. And the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. I think applause began there. It's sort of just there. Aplodit taisivat siellä jo alkaa. No uusi vuosi. Kyllä on ihan sallittua antaa aplodit. Kirkhope von Hella kiukkuissaan. No, eteenpäin vain. Seuraavan aiheeseen. Eurojustin ja Montenegron välinen yhteistyötä koskeva sopimus. Tässä esittelijänä on Natali Grisbeck. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Sorry, Natalie, I didn't ask you. Natalie, en edes kysynyt, halusitko käyttää puheenvuoron. Pahoittelen tätä liian myöhään jo. Jälkeenpäin voi sitten sanoa jotakin. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? No. People... No ei. Nyt sitten uploadeja. Jos joku haluaa, niin se on sallittua. Congratulations to the rapporteur. Onneksi olkoon esittelijälle. Ja loppuun. Toimijoiden neuvottelut ja tulos, josta äänestetään aiheena rikosoikeudellisessa menettelyssä epäiltynä tai syytettyinä olevien lasten menettelylliset takeet. Kolmi kanta on saatu päätökseen tärkeässä lainsäädäntöhankkeessa esittelijä Kinichi. Annan nyt esittelijälle lyhyen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan hetki. En haluaisin mennä tähän asiakirjan sisältöön, koska olen puhunut sitä aikaisemmin tässä on tehty hyvää työtä, siksi, siksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä heidän rakentavan työn ansiosta. Olen voinut saada aikaan hyvän tuloksen. Haluaisin kiittää sinuakin, Claudia, kaikkia kollegoita Libe-valiokunnassa, jotka ovat olleet tässä työssä mukana. Haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä se on ollut mahtava liittolainen varsinkin erittäin vaikean äh, trilogin aikana. Haluaisin kiittää tuesta teknisissä kokouksissa ja nyt haluaisin vielä kiittää avustajieni. Ja voin todeta, että pääsimme lopulta merkittävään tulokseen. Myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen asiakirja, jossa käsitellään näitä kaikkein haavoittuvimpia uhreja, siis alaikäisiä tuomioistuin käsittelyssä. Kiitoksia kaikille, jotka tekivät työtä kanssa, niin kiitoksia tuostanne todella. Thank you. Um, I, I know people are impatient in these votes. Tiedän, että ihmiset ovat kärsimättömiä näissä äänestyksissä, mutta kolmikannoissa aikaisemmissakin on vaadittu valtavasti työtä. Varmasti Grisbekin ja muidenkin aiheissa. Todellakin on vaadittu paljon työtä henkilökunnalta tässä valiokunnassa ja muutoinkin, joten voimme kyllä yhtyä näihin kiitoksiin. Nyt äänestämme tästä aiheesta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onneksi olkoon esittelijä. Näin äänestyshetki päättyy.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 Colleagues, we have, we have point 14. Kollegat, kohta 14. Esittelijänä Laura Ferrara, asiakirjojen julkisuus, työjärjestyksen 116, artiklan 7 kohta, vuodet 2014-2015. Kollegat, jotka ovat olleet parlamentissa jo jonkin aikaa, ovat tietoisia siitä, että avoimuus ja asiakirjojen saatavuus joka on myös perusoikeuskirjaan kirjattu periaate, ovat parlamentille olleet pitkään hyvin tärkeitä periaatteita. Valiokunta tässä mietinnössä kattaa vuodet 2014 ja 2015. Tämä on toinen näkemysten vaihto tästä aiheesta. Käsittelemme myös tarkistuksia tässä yhteydessä. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro esittelijä Laura Ferraralle. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän mietintöön ja tehneet näin ollen yhteistyötä ja olet mukana mietinnön laatimisessa. Tämä on erittäin tärkeä asia ja se koskee asiakirjojen julkisuutta Euroopan unionin toimielimistä. Se on yksi Euroopan unionin periaatteista avoimuus ja kansalaisten osallistuminen siis. Tarkistuksesta niitä on jätetty 113 yhteensä ja onnistuimme tekemään niiden pohjalta muutamia kompromissiehdotuksia, jotka olemme lähettäneet varjoesittelijöille ja odottelemme nyt varjoesittelijöiden kokousta jotta voisimme keskustella niistä yhdessä ja arvioida tekstejä. Täällä on kuitenkin paljon suoraa demokratiaa ja edustukselliseen demokratiaan ja asiakirjojen luottamuksellisuuteen suljettujen ovien takkaana pidettyihin kokouksiin artikla 149.1 tai kansainvälisten sopimusten asioihin koskevia, koskevista asioista on paljon yhdenmukaisuutta, paljon yhteneviä mielipiteitä. Kaikkein arkaluontoisen kohta koskee trilogeita. Trilogissa, trilogiasiassa on erimielisyyttä. Jotkut ovat sitä mieltä, että trilogeille avoimuuden takaaminen, eli, eli se, että kokoukset lähetettäisiin netissä suoratoistoon sen sijaan, että olisi näitä neljän sarakkeen asiakirjoja, asiakirjoja ne voisivat oikeastaan hidastaa neuvotteluja ja työtä kolmen toimielimen välillä. Minä kuitenkin haluaisin voimakkaasti puolustaa avoimuusperiaatetta edelleen myös trilogeissa ja varsinkin trilogeissa ottaen huomioon, että trilogeista on tullut paitsi pohdinta myös päätöksentekofoorumeita juuri näiden kokousten arkoluontoisuus onkin niin tärkeää. Siksi olisi entistäkin tärkeämpää taata avoimuus ja, ja koko tämän käsittelyn jäljittämisen mahdollisuus, jo, niin että voidaan ymmärtää, mikä on johtanut lopulliseen päätöksentekoon ja mistä sitten lopulta äänestämme. On totta, että varjoesittelijöinä me olemme kan- ja, ja jäseninä täällä olemme kansalaisten edustajia. Meidän on taattava myös tietty suora demokratia ja edustuksellinen demokratia. Näinhän toimimme valiokunnassa, kun keskustellaan tekstissä ja, tekstistä ja esitellään mietintöluonnos. Tarkistukset ovat julkisia. Komissiossa äänestetty teksti on julkinen. Meidän on tehtävä avoimeksi myös se harmaa alue, joka alkaa valiokuntaäänestyksen jälkeen. Sen jälkeen kansalaiset eh, hukkaavat eh, nämä jäljet, eivät enää pysy perässä. Jotkut kollegat eh, ovat todenneet, että on melkein turhaa tehdä näistä trilogeista avoimia kansalaisille, koska ei keskimääräisiä kansalaisia kiinnosta tämän tyyppiset asiat ja tiedot, ei tavallisilla ihmisillä ole edes sellaista kulttuurista, sivistyksestä pohjaa, että he voisivat ymmärtää näitä menettelyjä, joten meidän on ponnisteltava ennettistä enempää, enemmän ja taattava välineet, joilla kansalaiset ovat hyvin tiedotettuja. On tarjottava välineet niin, että saataisiin mahdollisimman paljon kansalaiset mukaan. Viidentäinen liike on esittänyt internetissä mietintö luonnoksen olemme saaneet jo satakunta kommenttia. Niistä eniten huomioni kiinnitti se, että vaikka tiedot julkistetaankin, niin usein kansalaiset ovat sellaisen tietovuoden edessä, etteivät he enää ymmärrä mitään, joten he halusivat yhteenvetoja. No tämä on tietenkin aivan todella vaikea tehtävä. On vaikea toimittaa yhteenvetoja jokaisesta valiokunnan kokouksesta ja tehdä yhteenvetoja kaikista kokouksista ja kääntää ne kaikille kielelle. Eihän tämä mitenkään ole toteutettavissa, mutta nämä kommentit kuitenkin heijastelevat sitä, kuinka vaikeaa kansalaisille kansalaiset on saatava, kuinka vaikeaa kansalaiset on saada mukaan EUn toimielinten työhön. Ja näin ollen meidän kansanedustajien ja kansalaisten välillä on tällainen ero, ja meidän ehkä pitäisi ponnistella vielä niin, että meidän täällä tekemämme työ olisi vielä hyödyllisempää niin, että kansalaiset olisivat paremmin tässä mukana ja niin, että koko tämä päätöksenteko per prosessi olisi yksinkertaisempi. Haluaisin vielä kiittää kaikkia työhön osallistuneita jäseniä. Kiitoksia. Uh, Kiitos Laura. Niin kuin jo sanoin, Tätä aihetta totta kai on päivitettävä, uudistettava, vaikkakin sillä on pitkä historiikki. Me olemme jo käyneet lävitse monia vaiheita. Nyt Sofi Intveld. Um, I, I, uh, would like to... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja tukea häntä ja hänen sanojaan täysin. Minusta on yhä enenevissä määrin huolestuttavaa, kuinka monet ihmiset eivät näe tätä yhteyttä kansalaisten tyytymättömyyden ja avoimuuden välillä. Jos me haluamme palauttaa kansalaisten luottamuksen, meidän täytyy olla avoimempia salaisuus ja luottamuksellisuus on osa diplomaattien kulttuuria, vanhaa Euroopan unionia. Jos me haluamme poliittinen demokraattinen unioni, tarvitsemme enemmän avoimuutta. Eli ei vaan mikään tällainen äh, lelu. Joten todella kannatan hänen mietintöänsä. Olemme tehneet koko joukon tarkistuksia, joilla pyritämme laajentamaan laajentamaan, jolla pyrimme laajentamaan ja vahvistamaan tätä entisestään ja tässä on tehty joukko kompromissejakin. Ensinnäkin äh, Euroopan parlamentista itsessään. Me rakastamme äh, päätöslauselmien tekemistä, jossa läksytämme muita toimielimiä tai jäsenvaltioita, mutta emme noudata omia päätöslauselmiamme. Monet äh, niistä suosituksista, jotka olivat päätöslauselmassa, jonka minä laadin pari vuotta sitten, eivät ole täytäntöönpantuja. Ja yksi asia, mikä on hyvin yksinkertainen eikä maksa penniäkään, on avoimuus virkamiehen nimittäminen. Eli ihminen, joka ei ole vastuussa asiakirjoihin pääsystä, niin kuin monet luulevat, vaan että se on henkilö, joka on vastuussa siitä, että vallalla on avoimuuden kulttuuri. Schultzilta ja Velleltä saimme kuulla ainoastaan ei mitään. Eli voimme vain toistaa tämän pyynnön. Trilogit. Olen pettynyt neuvotteluiden tulokseen toimielinten välisestä sopimuksesta. No, ei se nyt välttämättä ollut täysin Euroopan parlamentin vikaa, mutta se, mitä tällä hetkellä sanotaan äh, toimielinten välisessä sopimuksessa, on aika epämääräistä. Siinä annetaan hyvin paljon tilaa manöövereille, joten parlamentin tuli, tulisi tehdä kaikki, mikä sen vallassa on, jotta kolmikantaneuvottelut olisivat mahdollisimman avoimia. Ja me voimme käynnistää tämän heti täällä Libe-valiokunnassa. Ja vaikkakin parlamentti olisi haluton olemaan avoimempi trilogien alalla, niin olen aika vakuuttunut siitä, että tuomioistuin tulee velvoittamaan meidät siihen. Nyt on käynnissä tuomioistuimessa juttu, jonka me tunnemme oikein hyvin. Joku oli pyytänyt asiakirjoja trilogien neuvotteluista ja olen ihan vakuuttunut, että tuomioistuin tulee myöntämään tämän. Ja me olemme jälleen kerran, näytämme ihan ääliöiltä. Ja sama oikeusasia miehen pyynnöstä olla mukana tietyissä kolmikantaneuvotteluissa, että hän ymmärtäisi, miten tämä toimii. Enkä minä ymmärrä, miksi parlamentin puhemies kieltää häneltä tämän pyynnön. Se on mielestäni niin huono kuva. Ja oikeusasiamiehen pitäisi olla meidän liittolaisemme, ei vihollinen, joten ehkäpä Libelläkin on tässä oma roolinsa ja meidän pitäisi kutsua oikeusasiamies tänne useammin. Tähän tulisi tänne Libeen ja voisimme keskustella kolmikantaneuvotteluista ja avoimuudesta. Ja sitten vielä lopuksi näistä kahdesta muusta toimielimestä. Ne puhuvat paljon avoimuudesta ja demokratiasta, mutta jos katsoo käytäntöä, niin ne yrittävät vältellä avoimuutta mahdollisimman pitkälle. Jos katson, millä tavalla neuvosto on kiertänyt äh, tämän äh, tuomioistuimen päätöksen äh, tietojen antamisesta on häpeällistä. Heidän tulisi olla häpeissään. Eli se, että myös meidänkin, että me emme pyydä informaatiota, että me hyväksymme, kun neuvosto ja komissio vaativat äh, äh, suljettujen ovien takana järjestettäviä kokouksia silloin, kun se on täysin äh, mahdotonta edes perustella. Eli kansalaiset ja ihan ymmärrettävästi yhä kyynisempiä Euroopan unionista. Meidän täytyy nyt saada kyllä itsemme järjestykseen ja taistella enemmän avoimuuden puolesta. Okay, was that you agreeing, Gerard? Just... Niin. Gerard, hyvin avointa tulit ihan viimeisenä salin, etkä ollut kuulemassa edellistä. Laura on esittelijä. Tämä aihe on ollut ikuisuusaihe parlamentissa. Tätä on nyt päivitetty innovaatioilla. Puhutaan avoimuudesta ja kolmikantaneuvotteluistakin ja toisaalta on vedottu siihen, että ihmiset eivät näitä asioita voi ymmärtää ja toisaalta haluamme tehdä niistä ymmärrettävämpiä. Tämä on kyllä arvostettava pyrkimys. Tämä aihe kuitenkin on sellainen toistuva aihe, joka aina pingahtaa uudelleen käsittelyyn. Ja Intveld mainitsi tiettyjä esteitä, joita asian etenemisellä on. Me tuemme teitä tässä työssä. Se on tärkeä osa työsarkaa Libe-valiokunnassa. Sitä se on jatkossakin. Entäpä vielä loppusanat? Ei tarvitse. Selvä, kiitos. Nyt Koratsa Bild halusi käyttää puheenvuoron EPPstä, mutta ajoitus taisi nyt mennä pieleen. Ajoitus ei aivan mennyt putkeen, hän ei ole nyt paikalla, joten voimme mennä eteenpäin. Kohta 15.1. Meillä on nyt näitä vastuuvapaus mietintöjä. Edustaja Makovei, voinko antaa puheenvuoron teille? Jos voisitte johdatella meidät kohtiin 15.1 ja aina 5.11 saakka. Nyt tehtävä on teillä. Olkaa hyvä. This is, this is the consideration of... Käsittelemme lausuntoluonnoksia. Olkaa hyvä. So, these are opinions on... Kiitos puheenjohtaja. Kyseessä ovat siis lausuntoluonnokset ja aiheena vastuuvapaus tiettyjen toimielinten ja virastojen osalta. Ensinnäkin huomauttaisin, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, kun ajatellaan oikeudenvapauden aluetta, tarjosi varsin rajalliset tiedot, joka mahdollistaa vastuuvapausviranomaisen asianmukaisen arvion, kun olemme myöntämässä vastuuvapautta. Tämä ei tule minulle yllätyksenä. Kenties jollekin muille kollegoille se voi sitä olla. Tuomiois, tilintarkastustuomioistuimen tiedot virastoista yleensäkin ovat varsin rajallisia. Ikävä kyllä, jälleen kerran tilintarkastustuomioistuin ei raportoinut eturistiriidoista, vaikkakin tähän sitouduttiin vuonna 2012. Nyt käsittelisin tiettyjä aiheita, joihin viittaan omasta lausunnossani. Ja otan esille esimerkkejä virastoista ja toimielimistä. Ensinnäkin eturistiriidat ja tämä niin sanottu pyöroviilmiö. Kaikissa lausunnoissani korostan sitä, että eturistiriitoja ja pyöroviilmiöitä täytyy asianmukaisesti käsitellä – ne virastot, jotka eivät nettisivuilla vielä ole julkaisseet politiikkansa ja suuntaviivojaan, joilla pyritään ehkäisemään eturistiriitoja ja ratkaisemaan niitä, kyllä niitä toimimaan välittömästi. Muistutan näille virastoille, että meillä on komission suuntaviivat siitä, miten tällainen politiikka tulisi laatia ja miten sitä tulisi toteuttaa. Suuntaviivat komissiossa on hyväksytty joulukuussa 2013, eli jo jokunen vuosi sitten. Olen pyytänyt myös virastoilta tietoja tapauksesta, tällaista tapauksesta. EU-lisällä ei, ei ole mitään tietoja antaa Tästä Frontexin ja Eurojustiinkin tämä pätee. Emme ole saaneet sieltä tietoja näistä tapauksista. Europolilla on tiettyjä määräyksiä uudessa käytännössä säännöstössään, mutta hallintoneuvosto on todennut, että eturistiriitoja ei ole sen sijaan, että olisi kertonut tällaisista tapauksista. Tämä osoittaa, että Europolin hallintoneuvosto jätti arviot tehtäväksi. Ei oikeastaan ilmoittanut tällaisista tapauksista ja antaisi sitten jonkin toisen tahon määritellä, oliko kyse eturistiriidasta vai ei. Virasto ilmaisi, että tällaisia eturistiriitoja ei ole ollut. Tätä me emme kuitenkaan halunneet kuulla. Sitten Seppo ei antanut henkilöstönsä osalta, asiantuntijansa osalta tällaisia eturistiriita-ilmoituksia. Vaikkakin meillä on ainakin paperilla joitakin suuntaviivoja, niin sitten ilmoitetaan, että tapauksia ei ole ollut. Se, että tapauksia ei ole ilmoitettu, tarkoittaa sitä, että politiikkaa toteutetaan vain paperilla eikä välttämättä täytäntöön panna käytännössä. voi olla myös niin, että politiikka on julkaistu esimerkiksi nettisivuilla, mutta käytännössä mitä ei tapahdu, asia unohtuu. Sitten tiettyillä jäsenvaltioilla on ollut tällaisia eturistariitatapauksia äh, parlamentin jäsenten suhteen. Komission tulisi tutkia näitä tapauksia ja ehdottaa oikeudellisesti sitovia ratkaisuja – Haluamme varmistaa avoimuuden, ehkäistä lahjontaa, välttää varojen väärinkäyttöä tai HR-resurssien väärinkäyttöä. Toinen tärkeä aihe on selkeiden sääntöjen aikansaaminen ilmientäjien osalta. Suurin osa virastoista ja toimielimistä on epäonnistunut, kun ajatellaan sitovien sääntöjen julkaisemista, jolla suojattaisiin ilmiantajia. Vaikkakin ne ovat velvoitettuja tähän, niin artiklan 22c mukaisesti henkilöstöohjaussäännössä ja vaikkakin parlamentti vuonna 2015 antoi tästä oman suosituksensa. Totta kai kannustan kaikkia virastoja ja toimielimiä hyväksymään tällaisen politiikan ja noudattamaan myös ainakin EUn henkilöstösääntöjä, koska ne ovat siihen velvoitettuja perusoikeusvirastosta totean, että ei ole hyväksyttävissä se, että perusoikeusvirasto on syyllistynyt ja on todettu syylliseksi virkamiestuomioistuimessa siitä, että se on irtisanonut henkilökunnan jäsenen rotusyrjinnän perusteella. Tästä meillä on päätös vuodelta 2014. Se ei ole ensimmäinen tapaus tästä virastosta. Kyse on kuitenkin virastosta, jonka tulisi puolustaa ihmisoikeuksia. Joka vuodelta olemme kuulleet eh, henkilökunnan syrjintätapauksista nimenomaan tässä perusoikeusvirastossa. Ja sitten eh, suuri määrä peruttuja määrärahojen siirtoja. Tämä liittyy budjetin hallintoon. Esimerkiksi Sepolissa 15 prosenttia määrärahoista, määrärahasiirroista vuonna 2014, EASossa 22 prosenttia, äh, sitoumus määrärahojen siirroista vuodelle 2014 EU lisä 26 prosenttia siirroista 2014 ja Europol 22 prosenttia näistä siirroista. Sitten toinen Aihe liittyy julkisiin hankintoihin, tarjouskilpailuihin. Kaikki säännöt tulisi virastoissa julkaista. Niin ikään täysi lista kaikista sopimuksista tulisi julkaista. Edelleenkään meillä ei ole virastojen listoja. Me emme siis tiedä ja viran, veronmaksajat eivät tiedä, miten rahat siellä käytetään ja mihin ne käytetään. Ja lopuksi, aivan niin kuin komission lausunnossani totesin, on tärkeää varmistaa, että saamme vastennetta rahalle ja siitä, miten hankkeet ovat sujuneet. Kun olemme havainneet heikkouksia komission hallinnossa, viivästyksiä, varojen liikakäyttöä, SIS-järjestelmässä, siis kakkosessa, niin ikään oli ongelmia. Se saatiin kuusi vuotta, kuuden vuoden viiveellä ja, ja alkuperäinen budjetti kahdeksan kertaistui. Päätän puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Mrs. McAvey. Kiitos, edustaja Makovei. En halunnut olla töykää, vaan tässä saadaan taas lisätyötä valiokunnallemme. Kiitos tästä esittelystä, aiheen alustuksesta ja nyt voin kääntyä varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden puoleen, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Varjoesittelijä EPPstä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Haluatteko käyttää tämän jälkeen puheenvuoron? Nyt olkaa hyvä. Um, I firstly... Kiitoksia ensinnäkin. Haluaisin kiittää kollegaamme edustaja Malkoveita hänen hyvästä työstään näiden lausuntojen parissa kun katsotaan näitä tilintarkastustuomioistuimien kertomuksia, niin kaikki virastot ovat antaneet luotettavia tilejä, mutta kuten täällä on jo mainittu, 2013 tilintarkastustuomioistuin esitti löydöksiä, mutta EU-lisä ei ole vieläkään toimittanut luotettavia tietoja, jotka koskevat viraston ydininformaatiojärjestelmän tilannetta. Haluaisin rohkaista EU-lisää ottamaan kaikki tarvittavat askeleet, jotta tämä nykytilanne voidaan oikaista. Virastot ovat parantaneet menettelyjä, oikaisi ja toimintaansa tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti aikaisempina vuosina, mutta kuten useissa kommenteissa näkyy, 2014 on, oli vielä paljon parantamisen varaa kaikille virastoille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Sitten eturistiriitojen hallinnoinnista olen aivan yhtä mieltä esittelijän kanssa. Valitettavasti on vieläkin virastoja, jotka eivät ole hyväksyneet tämän alan politiikkaa, vaikka komissio on sitä suositellut ja niistä on julkaistu ohjeviivoja vuonna 2013 ja parlamenttikin on tehnyt samansuuntaisia suosituksia. Toivon, että ne virastot, jotka eivät ole vielä tälle tielle lähteneet hyväksyvät asia koskevaa politiikkaa ja julkaisevat ne mahdollisimman pian. Lopuksi vielä. Olen pahoillani siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei julkaissut kertomustaan ja vuosittaisia tilejä Euroopan EDPSn osalta. Gerard Dupré. Gerard, Gerard Dupré. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Äh, merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on hieman vaikeuksia osallistua tähän keskusteluun, koska korvan ryhmämme kollegan, joka on perehtynyt aiheeseen ja joka ikävä kyllä ei voi nyt olla paikalla. Alkuun huomio. Onkohan tämä nyt sitten lausunto vai, vai tällainen sy- syyttämä tai syyttämättä jättämisilmoitus. Tässä oikeastaan muistutellaan tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet jo kuusi vuotta aikaisemmin, kun ajattelemme eh, järjestelmän rahoittamista. No, lähdemme liikkeelle huomioista ja sitten analysoimme nämä tiedot ryhmässä ja katsomme, tuemmeko me näitä pyrkimyksiä vai emme. Me emme nyt saa lähteä minkäänlaiseen rankaisulogiikkaan. On pantava merkille myös myönteisiä seikkoja. Ensimmäinen myönteinen seikka on se, että tämä on kahdeksas peräkkäinen vuosi, kun tilit on hyväksytty. Vastuuvapauden menettelyn tarkoitushan on perehtyä varainkäytön moitteettomuuteen. Onko noudatettu sääntöjä, onko käytetty varat niihin tarkoituksiin, joihin ne on varattu kahdeksantana vuotena peräkkäin olemme saaneet myönteisen lausuman. Toiseksi virheosuus Liben vastuualalla on paljon pienempi kuin muissa valiokunnassa. Jos nyt haluaa, haluaa suuttua, niin tarvitseeko tässä kohtaa juuri suuttua vai lähteekö sitten vain taistelemaan taistelun vuoksi? Eli lähdetäänkö väittämään, että yleisellä tasolla täytyy määrärahoja sitten pienentää? Me perehdymme tähän lausuntoon syvällisesti ja kollega sitten varmasti kommentoi muita kohtia. Kiitos, että sain kuitenkin nyt puheenvuoron. Kiitos. Thank you, Gerard. Um, so... Kiitos. Jos muut kollegat eivät halua käyttää puheenvuoroa, niin esittelijä Makovei, olkaa hyvä. Sorry, I had to mention, Monica, the... Niin, Monika. Määräaika tarkistukselle on 25. tammikuuta ja Libe äänestää 15. helmikuuta. Tämä olen muistutuksena kollegoille. Kenties haluatte kommentoida kuulemaanne ja sitten johtopäätöksiä vielä. Thank you, uh, and thank you. Kiitos uh, ja kiitos, että mainitsit tarkistusten määräajan. Muutama sananen vielä. Monen vuoden ajan näille virastoille sanottiin, että ei niiden tarvitse olla huolissaan parlamentin vastuuvapausmenettelystä, että ne saavat sen automaattisesti. No, ryhtyimme tarkastelemaan näitä virastoja muutaman vuosi sitten tarkemmin ja oli hyvin paljon ongelmia. Niitä ei oikeastaan koskaan valvottu, kuinka ne käyttävät rahojaan, kuinka ne palkkaavat ihmisiä, julkisia hankintoja, eturistiriitoja, ja muistuttaisin eh, kaikkia, että silloin parlamentissa olemassa, mukana oli silloin oli 2012 tämä tuomioistuimen erityisraportti, joka liittyi eh, teollisuuden lähellä olevien virastojen etiristiriituihin. Jos eh, eturistiriita ei ole tarpeeksi vakava aihe monille kollegoille, niin se on ongelma – Minulle se on ehkä tämä kaikkein vakavin asia tämän, tänä päivänä. Meidän tulisi tarkastella sitä, kiinnittää siihen paljon huomiota. Se oli osa vastuuvapausmenettelyä ja kaksi-kolme vuotta sitten hän päätettiin, että kaikkien toimielinten vastuuvapausmenettelyssä olisi esimerkiksi ilmiantajamenettelyyn huomioiminen, eturistiriidat ja jotain muuta vielä. Muuten mikään ei muutu ja kansalaiset eivät tule luottamaan virastoihin tai muihinkaan toimielimiin. Kiitos. Thank you very much for that conclusion. So... Kiitos näistä päätelmistä. Kollegat, nyt tämä kohta on käsitelty ja määräaikakin on jo ilmoitettu. Tämä osa kokouksesta näin päättyy. Muistutan kollegoille, että kokous jaksuu, jatkuu kello 14 ja 2 q ei siis tässä salissa. Olin menossa jo tuohon saliin aamulla, mutta nyt vasta iltapäivällä vaihdamme salia. Iltapäivälläkin on tärkeitä aiheita, joten tulkaapa paikalle. Tapaamme iltapäivällä. Kiitos.